Uh, good afternoon everybody. Uh, very warm welcome. Hyvää iltapäivää. Tervetuloa jäsenet. Meillä on kuulemisen asiantuntijapaneeli. Huoneen koon vuoksi melkein näin vasenta nurkkaa, ehkä juuri ja juuri esittelen puhujat. Ajatellen esityslistan ensimmäistä kohtaa. Meillä on kuuleminen – liittyen komission ehdotukseen yhteiseksi eurooppalaiseksi kauppalaiksi. Ja laitanpa tähän kysymysmerkin, koska tämä tulee olemaan puheenaiheemme. sitten muutaman avauskommentin valiokuntamme työstä seuraavana parina päivänä. Ensiksi kertoisin teille, että tämä istunta ja erityisesti kulje, kuuleminen menee verkkoon suorana. Meillä on varmaan ihan kohtalainen verkkoyleisö. Toivotan teidät tervetulleeksi lähetykseen. Kuten monet tietä, tiedättekin, työskentelemme kovasti valikunnassa viestiäksemme sidosryhmille. Meillä on tämä uutiskirjeemme, kaikki paikalla olevat saavat tästä paperikopion, mutta tämä on myös verkolla. Ja meillä on linkit kaikkiin muihin hyödyllisiin asiakirjoihinkin. Mielellämme lähetämme teille tämän sähköisessä muodossa. Jos ette ole vielä liittyneet Inkon ystävät-verkostoon. Ja laitan tämän viestin aina, erityisesti niille, jotka katsovat tätä webstreamillä – voitte tilata tämän verkkosivultamme ja silloin lähetämme teille säännöllisesti IMKon uutiskirjan. Toivon, että monet teette niin. Uskon, että postitulistamme on, onko se tuhansia? Montako meillä on? Tilaajakanta kasvaa. Ja meidän täytyy muodollisesti hyväksyä koko kokouksen esityslistaluonnos, joten Meillä on kuuleminen puoli kuuteen asti yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Sen jälkeen Rova Bastos esittelee tarkistukset, jotka hän on saanut mietintöömme, joka käsittelee Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurinta sisämarkkinoiden toimintaan liittyvää huolenaihetta. Toivottavasti voitte jäädä tuon mietinnön käsittelyyn. Tämä on tärkeä aihe. Valiokuntamme on erityisesti painottanut kansalaisten oikeuksia sisämarkkinoilla. Huomenna kokous alkaa muodollisesti kello 10 äänestyksellä. Sen jälkeen ensimmäinen keskustelu äh, kolmansien maiden tavaroiden ja palveluiden pääsunionin sisämarkkinoille ja parempi hallinto. Eli siirrytäänpä kuulemiseen ohjelmaan. Olen iloinen vuodessani toivottaa tervetulleeksi asiantuntijamme. Teillä kaikilla pitäisi olla heidän kurkumulla viitteistään ja taustastaan, joten en tee muuta kuin tervehdin heidät tervetulleeksi. Olemme antaneet heille aikataulut. Kymmenen minuuttia per puhuja. ja kuuluisa IMKON kello alkaa tikittää. Mutta kuulemisiin tulee hyvin kokeneita ihmisiä ja lisäksi meillä on paljon aikaa keskusteluun. Rakenne on sellainen, että ensin puhumme sopimusoikeudesta ja Jules Stuyck, joka on Euroopan talousoikeuden ja kuluttajaoikeuden tutkimuskeskuksen johtaja Luvennin Lövenin katolisesta yliopistosta. Kävin siellä pari jonkun aikaa sitten. He ovat erittäin kokeneita tämän aiheen suhteen. Sitten kuluttajansuojasta. Ja minulla on jälleen ilo tavoittaa tervetulleeksi Moni Goyens, Beukin pääjohtaja. Hän puhuu täällä kaikkien eurooppalaisten kuluttajajärjestöjen puolesta. Tavoittaisin myös tervetulleeksi kansallisten kuluttajajärjestöjen edustajat, jotka ovat täällä lukuisina. Minulla on kertoa, että heitä on useita. Voisivatko kuluttajajärjestöjen edustajat näyttää käd- kättä nostamalla, missä te olette? Teitä on aika paljon täällä. Olette erittäin tervetulleita. Kiitos, että liittyitte joukkoon ja varmaan haluatte tavata jäseniämme jälkikäteen. Tämä on toinen istunto. Ja kunkin jakson jälkeen on kysymyksiin ja vastauksiin mahdollisuus. Eli ensiksi kuluttajan sopimusoikeus, ensimmäinen jakso, sitten kuluttajan suoja. Toiseksi. No, tässä käsitellään näitä asioita myös suhteessa kuluttajan oikeuksia koskevaan direktiiviin. Täällä on Professor Warner, Wichistä isosta Britanniasta, tohtori Robert Bellinghausen Linklaters sin partneri Saksasta. Sitä ennen toivotan tervetulleeksi kaksi kollegaa, jotka käsittelevät tätä asiakokonaisuutta ja esittelevät se meille Evelyn Gebhardt, jonka monet teistä tuntevat. Hän joutui valitettavasti sairaalan leikkaukseen. Toivotamme hänelle parasta. Ja hän palaa varmaan lokakuussa, jos hän seuraa tätä. Me ajattelemme sinua. Olga Senelova on hänen, korvaa hänet. Ja hänellä on Rava Gebertin puhetta sitten Hans-Peter Mayer EPPstä on yhteysesittelijä Rava Gebertin kanssa. En ole päättänyt puhujajärjestyksestä. Hanspätsä Mayer on virallinen esittelijä, ehkäpä miehet ensin tämän kerran ja sitten Senilovaa ja sitten aloitamme Stöikistä. Mayer, voisitko tällä asiaa näkökulmastasi? Ja, vielen Dank, Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Arvoisat puhujamme, arvoisat naiset ja herrat, tämän päivän IMCO-valiokunnan kuulemisessa käsitellään komission ehdotusta yhteistä eurooppalaisesta kauppalaista. Me pyrimme saamaan paremman käsityksen kuluttajan kannalta siitä, mistä on kyse. Se on aiheemme tänään. Selvää minulle on se, että meillä on hyvin eriäviä kantoja tähän ehdotukseen. Tämä koskee eri jäsenvaltioita, eri kansallisia parlamentteja – ja eri eturyhmiä, jotka ovat edustettuna ja tietenkin myös eri poliittisten ryhmien eri edustajia täällä Euroopan parlamentissa. Kuten varmasti tiedätte, Ekonissa on myös tehty jo työtä. Kollega Tyson on tässä jo laatinut oman tekstinsä. Ilmeisesti sillä on annettu myös tukea paljon. Nyt on kuitenkin huomioitava se, että tässä Tämä koskee rahoituslaitoksia ja tästä on jätetty vakuutuskysymykset ulkopuolelle. Me puhumme nyt kuluttajista, kuluttajan suojasta, mutta haluaisin myöskin painottaa sitä, että haluamme mahdollisimman tasapainoisen ratkaisun, joka sopisi kaikille osapuolille. Tämä, että lopputulos on kaikille sopiva. Tietenkään ei ole tarpeen saada liian yksipuolista lainsäädäntöä niin, että sitä on hankala käyttää. Että me haluamme puhua tästä ehdotuksesta, katsoa mitä voitaisiin parantaa, mitä mahdollisia yksinkertaistamisia voitaisiin tehdä, miten tämä olisi helpommin luettavissa, ymmärrettävissä. On mukavaa, että saamme kuulla tänään asiantuntijoita ja myös varmasti kysymyksiä kollegoilta. Toivon, että keskustelut suivat tänä iltapäivänä mukavasti. Kiitos. kiitoksia, herra Mayer. Ja nyt Rava Senelovaa. Ja ennen kuin puhut, pyydän anteeksi komission Steinmeierille. Unohdin mainita, että, herra, että Steinmeier, joka on yksikönjohtaja ja säännöllinen osanottaja valikuntamme toimintaan on paikalla. Ehkä saamme sinulle kommentointimahdollisuuden, vaikka varmaan olet pääasiassa kuuntelemassa. Rova Senelovaa. Thank you very much. Uh, the chairman... Kiitoksia puheenjohtaja, esittelijä Mayer ja hyvät vieraamme. Minä puhun tänään siis Demarien esittelijän Gebhardin puolesta. Hän ei ikävä kyllä päässyt tänään henkilökohtaisesti paikalle ja pyysi minua esittelemään hänen kantansa tästä tärkeästä kysymyksestä. Tässä puhutaan nyt vaihtoehtoisesta eurooppalaisesta kauppalaista, ja komissio pyytää, että parlamentti tekisi tärkeän päätöksen. Jäsenten täytyy päättää, jatkammeko menestyksekkäällä tiellä koskien minimiharmonisointia kuluttaja lainsäädännön osalta vai siirrymmekö uuteen vaiheeseen ja otamme vaihtoehtoisen välineen käyttöön, 28. järjestelmän, joka todennäköisesti johtaisi oikeudelliseen epävarmuuteen, koska yhteinen eurooppalainen kauppalaki on sovellettavissa vain, kun kyse on bisnekseltä kuluttajalle transaktioista. Siinä on myöskin lausekkeita, Rooma 1, ja sehän oli kuluttajien kannalta suuri edistysaskel, koska siinä on taattu se, että aina he voivat luottaa oman maansa korkeampaan lainsäädäntöön, kun kyse on rajat ylittävistä kaupankäyntitapahtumista. Parlamentti pelkää, että tämä saattaisi luoda ennakkotapauksen ja komissio saattaisi hyväksyä tällaisia vaihtoehtoisia tapoja myöskin muilla politiikan aloilla, jotka liittyvät kuluttajasuojaan, ja näin vaarannettaisiin monet oikeudellisista saavutuksista, joista kuluttajat Euroopassa ovat hyötyneet. Parlamentti kuitenkin tekee päätöksen, joten me uskomme, että Euroopan kuluttajien ei saa, kuluttajat eivät saa joutua nyt heikompaan kuluttajasuojatilanteeseen kuin tällä hetkellä, ja siksi komission ehdotuksessa on vakavia puutteita, kun ajatellaan kuluttajasuojan tasoa. Ja komissio katsoo, että kaikki säännöt tässä ehdotuksessa ovat vähintään yhtä hyviä tai parempia, parempaa suojaa takavia kuin tämän hetkinen tilanne, mutta näissä on annettu hyvin vähän tietoa kuluttajien tilanteesta eri puolilla Eurooppaa, koska monissa osissa kuluttajasuojakysymykset harmonisoidaan ainoastaan minimitasolla ja jäsenvaltioiden oma kuluttajasuojataso on parempi. Näin ollen yhteinen eurooppalainen kauppalakiehdotus tässä muodossaan – ei parantaisi yleisesti ottaen tilannetta, vaan kuluttajat joissain jäsenvaltioissa joutuisivat huonompaan tilanteeseen. Olen siksi kiitollinen siitä, että voin nyt kuulla arvoisia vieraitamme tästä aiheesta. Ja lopuksi pari huomiota liittyen liitteestä komission vaikutusten arvioinnista. Kun olen nyt katsonut näitä tietoja ja lähestymistapaa, minulla jäi huolenaiheita laatukysymyksiin liittyen. Erityisesti arvostelen sitä, että komissio ei ole ottanut kuluttajasuojadirektiivin harmonisoivia vaikutuksia kunnolla huomioon, vaikka siinä puhutaan tärkeiden osien täysharmonisoinnista yrityksiltä kuluttajille. Ja mielestäni tämä on vakava puute, koska se suoraan vaikuttaa näiden kustannusten laskemiseen. Sehän on yksi suuria esteitä rajat ylittävälle kaupankäynnille komission mukaan. En myöskään ole vakuuttunut siitä, mitä on valittu ja tulkittu tietoja kuluttajan luottamuksesta ja komission tulokset ovat mielestäni liioiteltuja. Kaikista näistä syistä, ja kun ajatellaan laadukasta lainsäädäntöä, meillä on nyt luettelo kysymyksistä liittyen transaktiokustannuksiin ja kuluttajan luottamukseen. Olen iloinen siitä, että voin nyt ilmoittaa tänään, että olemme päässeet sopuun oikeudellisten asioiden valiokunnassa kysymyksistä, jotka toimitetaan Euroopan parlamentin vaikutusten arviointiyksikköön. Tämän tarkistuksen tulokset tulevat joulukuun puolivälissä ja niistä saadaan sitten niitä lisätietoja näistä tärkeistä kysymyksistä. Eli haluaisin kiittää teitä huomiostanne ja kiitän vielä mielenkiinnostanne tähän tärkeään kysymykseen. Kiitos. Paljon kiitoksia tuosta johdannosta ja siitä, että puhutaan sitä etenemistä vasta. Tämä hyödyntää laajempaakin yleisöä. Parlamentti on sitoutunut siihen, että lainsäädännön vaikutukset tutkitaan tarkkaan. Meillä on nämä yksikkö siihen. Meillä oli erittäin vilkas keskustelu tämän ehdotuksen vaikutuskeskustelusta ja Senelova ja Maijari tulevat esittämään kysymyksiä ja olen niiden vaikutuksia kysymykset tehdään yhdessä oikeusvaliokunnan kanssa. Täytyy tehdä selväksi, että oikeusvaliokunta on johdossa, mutta kuten huomaatte, me olemme erittäin voimakkaasti kiinnostuneita, koska olemme vastuussa kuluttajan suojasta Euroopan parlamentissa. Kuullaanpa sitten asiantuntijoita. Ja ensiksi professori Steik. Hänellä on äh, esitys, jonka näette ruudulta verkolta. Tämä esitys näkyy myöskin tyydyttävästi. Joten pyydän teitä puhumaan siinä 10 minuuttia. Kiitos paljon puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Minulla on mukava tilanne, kun voin olla täällä valiokunnassa. Pyrin puhumaan lyhyesti, että näen nyt tällä hetkellä tätä, mutta Minua on pyydetty puhumaan tämän hetken tilanteesta sopimuslainsäädännöstä EU:ssa ja vertailen sitä ehdotukseen yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaista. Meillä on siis toisaalta harmonisoinnin suuntaviiva. Myöskin meillä on asetuksia liikenteen ja televiestinnän alalla ja toisaalta on ehdotus tällaiseksi vaihtoehtoiseksi välineeksi, joka on ihan uusi asia. Jos katsotte, ei tuossahan tuo onkin. Ehkä olisi mielenkiintoista katsoa lyhyesti sitä, mitä on tapahtunut, mitä tällä hetkellä on, mikä on kuluttajalainsäädäntö tällä hetkellä. Sitä on melko merkittävä määrä jo. En voi tätä kaikkea teille selittää, mutta näytän tämän listan kuitenkin. Lähdetään liikkeelle vuodesta 1985, muualla kuin toimitiloissa tehtävät sopimukset, kulutusluotot, pakettimatkat. Ja sitten hyvän kauppatavan vastaiset käytännöt. Loma-osake, kysymykset, aivan erityinen sopimustapa. Se on yhä tärkeämpää. Ja sitten tuo kahden vuoden takuukysymys ja etämarkkinointirahoituspalveluiden osalta – ja liikenteen osalta useita asetuksia viivystyksistä siitä, että ei pääsekään lentokoneeseen esimerkiksi. Ja sitten vuoden 2009 paketti. 2009 direktiivi ja kuluttajasuojaoikeusdirektiivissä on joitain uusia toimia. Jotkut oikeastaan muuttavat nykysääntöjä, toiset ovat uusia – Jotkut liittyvät esimerkiksi sellaisiin maksuihin, esimerkiksi maksuihin, joita on maksettava, jotka liittyvät maksutapaan, puhelimen käyttö ja muut lisämaksut. Ja sitten kuluttajasuojadirektiivissä on tiettyjä kysymyksiä, jotka liittyvät toimitukseen ja riskin siirtämiseen, jos ajatellaan tilannetta nykytilanteeseen verrattuna tuohon vapaaehtoiseen ehdotukseen. Katsotaan nyt ensin tuota syhde, suhdetta lainsäädännön välillä, joka on nyt voimassa, jos ei ole valittu tällaista vaihtoehtoista välinettä. Ja sitten tuo yhteinen eurooppalainen kauppalaki on toinen järjestelmä. On vähän hankala ehkä ymmärtää. Eli yksityisoikeuteen ei puututa sinänsä, vaan tässä on vielä lisäsääntöjä. Jos ainoastaan rajoitutaan myyntisopimuksiin tai sopimuksiin, jotka liittyvät digitaalisen sisältöön, on kyse tavarasta, tai ja niihin liittyviin palvelusopimuksiin, jotka todella liittyvät näihin tuotteisiin, ei muihin palveluihin, joita myydään samalla. Yritykseltä kuluttajille ja yritysten kesken, jos yksi osapuoli on PK-yritys. Tässä on mahdollisuus jäsenvaltioille laajentaa tätä sellaisen tilanteeseen, että molemmat ovat yrityksiä, kumpikaan niistä ei pk-yritys, vaan yrityksiä yli Ainoastaan rajat ylittävissä tapauksissa tämä periaatteessa on voimassa, mutta jäsenvaltiot voivat valita, että tämä koskee myös maan sisällä tehtävää kauppaa. Eri asia kuin lainsäädännössä, jossa säännöt koskevat riippumatta siitä, onko siinä rajat ylittävä ulottuvuus. Yhteinen eurooppalainen kauppalaki on vaihtoehtoinen asia, jonka voi valita – joskus kritisoidaan sitä, että yritys tässä lähinnä valitsee noudattaako sitä ja asiakas joutuu hyväksymään tämän päätöksen. Pohdimme, voisiko tämä olla jotenkin toinen. Joten suhde nyt yhteisen kauppalain ja kuluttajaakin välillä nyt on tärkeää nähdä, että tässä ei voida valita joitain osioita, vaan, vaan on otettava koko yhteinen eurooppalainen kauppalaki, ei ainoastaan parhaita paloja, Tämä on tärkeää ajatellen kuluttajan suojaa. Sitten on monia välineitä yhteisen nopeuden kauppalain ulkopuolella. Sellaisia asioita, jotka eivät ole siellä. Kielikysymys, syrjimättömyys ja niin edelleen. Mutta Akiissa on paljon muitakin tekijöitä, jotka menevät ulkopuolelle. Jotkut tekijät ovat sellaisia, että melko kattavat säännöt, jotka koskevat kuluttajasopimuksia ja myöskin yritysten välisiä, jos toinen osapuoli ei ole pk-yrityksiä. Tällä hetkellä lainsäädäntö ei ole rajoittunut ainoastaan myyntisopimuksiin ja niihin liittyviin palveluihin. Eli nyt on todettava, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki kattaa ainoastaan osan tästä. Kuluttajasuojakysymyksiä voidaan totta kai käsitellä laajemminkin – rajat ylittävissä tapauksissa muut säännöt olisivat voimassa, jos ei ole valittu yhteistä eurooppaista kauppalakia, eli markkinat tavallaan osoittavat, mitä tässä käytetään. Muuten siis samat säännöt kuin aikaisemmin. Yhteisen kauppalain etuja olisi se, että katetaan tärkeitä osioita sopimuslainsäädännöstä myyntien osalta, se miten niitä tulkitaan, miten maksetaan korvauksia, korkoja, mitä tapahtuu, kun maksetaan myöhään. Eli tällaisia oikeudellisia kysymyksiä, jotka liittyvät sopimuksiin ja joita ei kuluttajalainsäädännössä tällä hetkellä ole. Myöskin tällainen standardi tiedon, tiedon antamisvelvoite. Ja vapaaehtoisuus tietenkin tarkoittaa sitä, että osapuolet voivat valita sen silloin, kun se on heille sopiva. Korkea kuluttajasuojan taso olen tehnyt työtä näiden kysymysten kanssa, olen vertailut Belgian oikeusjärjestelmään ja 99 prosenttisesti yhteisen kauppalain osalta kuluttajansuoja on yhtä korkealla tasolla kuin Belgiassa. Useimpien jäsenvaltioiden osalta näin on. Eli tuskin olisi oikein sanoa, että kuluttajan suojataso on alhaisempi kuin kuluttajalainsäädännön osalta. Tässä on muutama seikka. Mainitsen näistä pari, jos minulla on vielä aikaa. Epäreilut sopimusehdot. Direktiivissä on yleinen lauseke ja tällainen suuntaa antava lista tällaisista ehdoista. Jotain asioita siellä on ihan, ihan voimassa nyt ja joissain jäsenvaltioissa on korkeampi kuluttajasuoja omassa maassani esimerkiksi, mutta kaikki tällaiset ehdot, joita sovitaan yritysten ja kuluttajien välillä, se ei koskisi kaikkea. Tämä on ihan teoreettinen mahdollisuus. Yleistä tällaista avoimuuden vaatimusta ei ole, ja siellä on suuntaintava lista. Ja yhteisessä kauppalaisessa taas on musta lista ja hyvin pitkä tällainen harmaa lista, joka antaa paremmin mahdollisuuksia – kuluttajille. Muut esimerkiksi, jotka haluaisin tässä mainita, on se, mitä mahdollisuuksia ostajilla on, jos katsotaan, mitä voidaan tehdä, jos ei noudateta sopimusta. Esimerkiksi, miten yritys voi korjata tilanteen korjaamalla tuotteen, tai voiko kuluttaja pyytää sopimuksen purkamista. Jos katsotaan eurooppalaista kauppalakia, artiklassa 106 on monenlaisia oikaisumahdollisuuksia, vahingonkorvauksia ja kaikenlaisia muita korvauksia, joita voidaan kuvitella ilman minkälaista hierarkiaa, jotta kuluttaja voi vapaasti siellä valita. Eli tässä mielessä ajattelisin, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki takaa paremman kuluttajasuojan kuin kuluttajalainsäädäntö tällä hetkellä. Tietenkin voidaan puhua eduista ja haitoista molempien osalta, myös yhteisen kauppalain osalta. Kuluttajalainsäädännön osalta laajempi soveltamisala esimerkiksi, miten tämä toimii, kun ajatellaan päätöksiä, joita yhteisen tuomioistuimessa on tehty enemmän joustavuutta, jota ei välttämättä on eurooppalaisen, yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta. Ja sitten lopuksi yhdeksän kohtaa, herra puheenjohtaja. Yhteenvedonomaisesti minulla on aikaa puhua tästä enempää, joten teidän täytyy nyt vain luottaa minun. Kuten jo sanoin, ainoastaan jotkut osuudet kuluttajasopimuslainsäädännöstä on harmonisoitu nykylainsäädännössä, mutta jotkut tietyt kysymykset, kohtuuttomat ehdot, etämyynti, ja niin edelleen. Erilaisi, erityisiä sääntöjä on esimerkiksi rahoituspalveluiden, lomaosakkeiden ja matkustuksen alalla. Mutta tässä ei ole niitä sinänsä yhteisen eurooppalaisen kauppalainkaan osalta. Lainsäädännössä on jo yhdistetty minimi- ja täysiharmonisointi, joka voi olla vähän hämmennystä aiheuttavaa, mutta samalla siitä voi olla näin etua. Ja sitten korvausmahdollisuudet – kuluttajalainsäädännössä. Tämä on vielä vähän kesken oleva asia, joten tässä on selkeä parannus. Ja sitten kansallinen sopimusoikeus tuntuu tulevan asetusten kautta mukaan liikenteen sähköisen viestinnän osalta. Ja se liittyy totta kai sopimusoikeuteen, vaikka tässä ei se direktiiveistä. Niitä pitää vain noudattaa ja kuluttajien pitää voida siihen luottaa. Tässä on pirstaloitumista ja se johtaa epävarmuuteen. Ja sitten yhteisen tuomioistuimella on suurempi rooli. Ja tämä on varmasti ystävällistä ja ainoastaan sopimus, sopimusten osalta, vaan myös esimerkiksi kohtuuttomien ehtojen osalta. Ja lopulta sanoisin, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki, jossa on kuluttajasuojaa merkittävästi, voisi olla lisäaskel siinä, että parannetaan kuluttajansuojan tilaa Euroopassa. Kiitos oikein paljon. Well, thank you uh, very much for Kiitoksia tuosta erittäin kattavasta katsauksesta. Olemme tavanneet useamman kerran, koska olet tässä korkean tason asiantuntijaryhmässä, jotka on jo pitkään työskennellyt. Nyt täytyy päättää, miten me etenemme hyödynnämme näitä tekijöitä. Olemme jättäneet mahdollisuuden ensimmäiselle kysymyskierrokselle. Onko kummallakaan esittelijällä kysymyksiä? Fabertön, Le Grip ja Roule, vaiden esittelijänä ovat täällä. Haluatteko esittää kysymyksiä professori Steikille? Schwab, halusitteko te kysyä jotain? Mr. Chairman, I don't want to pick the rule and the... the... Niin, tämä nyt ei ole minun vuorosi, mutta, vuoro, mutta niin, kiitoksia. Esitteli viittasikin siihen, että kun katsotaan vaikka Belgian lainsäädäntöä, niin tämä ei millään tavalla heikennä kuluttajasuojaa. Ja haluaisin kysyä, koska kun ajatellaan tätä direktiiviä ja sitä, miten kollegat ovat esimerkiksi sen ovat tätä asiaa arvioineet, mutta se, että tämä vähimmäisharmonisointi on ollut heidän mukaan menestys, mutta minä en ole siitä samaa mieltä. Eli miten voi olla niin, että valtaosa on tullut siihen tulokseen, että kuluttajasuojan taso olisi selkeästi sen alapuolella, mitä on tällä hetkellä voimassa jäsenvaltioissa. En ole varma. Ymmärsin suurin osa osanottajista olevat tulleet tulokseen äh, kuluttajasuojan suhteen. Ymmärrän, mitä sanoit, mutta en ymmärtänyt suurin osa sanotteista missä. Niis, niistä, jotka käsittelevät tätä direktiiviä. Useimmat, jotka ovat katsoneet tätä, ovat arvioineet, että tämä ei ole samalla tasolla kuin kuluttajansuojan taso. En tiedä tietysti, miten lasket enemmistön. Että varmaan niin kuin parlamentissa. En ole tehnyt noin olen vain seurannut reaktioita asiantuntijaryhmässä. Ja ottiin lähtökohdan arvio, mitä olemme tulleet nykytulokseen. Olen varma, että oman ryhmäni enemmistö tulee eri tulokseen kuin oma ryhmäsi mikä sitten lienekään. Erilainen perspektiivi kuin herra Schwabilla. Myös puheenjohtajana voin tarttua argumenttisi kokonaisnäkökulmaan. Se oli kiinnostava. Sinä painotit koko ajan, että komission uusi ehdotus 28. 8. järjestelmänä on osa tuota globaalia kuluttajan suojaa. Relevantti kysymys on silloin, missä eh, eurooppalainen, yhteinen eurooppalainen kauppalaki lisää arvoa. Mikä on sen arvo globaalissa suojassa? Ja täyden tässä sään muita aspekteja. Meillä oli hyvä yksityiskohtainen analyysi. Paljon jää jäljelle, vaikka yhteisen eurooppalaisen kauppalain ottaisi käyttöön monet muut palaset jäävät jäljelle. Tämä ongelma jää. Siksi tämä on monimutkainen asia ja ratkaisua ei suuntaan tai toiseen löydy. Ja siksi Schwab ja sitten mielipiteensä. Ymmärsinkö sinun argumentin pääsuunnan oikein? Jos ajatellaan kuluttajan suojaa kokonaisena kokonaisuudessaan satana prosenttina, mikä olisi tämän vapaaehtoisen elimen osuus kokonaisuudesta? No siis tämähän liittyy vain myyntiin ja tietyihin muihin seikkoihin. Ja nämä osapuolet voivat valita sen. Eli onko sitten hyvä, jos tämä valitaan, saako kuluttaja siitä suojaa ja entä sitten, jos tätä ei olisi tätä vaihtoehtoa? Eli silloin olisi vain kansallinen lainsäädäntö käytössä. Tästä on nyt kysymys. Ja jos näin tehdään, silloin on parempi järjestelmä, koska silloin on parempia oikaisumenetelmiä. Ja sitten nämä muut kohdat. No tilanne ei heikkenisi niissäkään. Very helpful, thank you very much. Tämä oli selkeä. Ramaja. Sie haben <clears throat> damit begonnen. Niin. Sanoitte, että vuodesta 1985 on kuluttajalainsäädäntö Euroopan tasolla. Ja hienosti erittäin monet tai kaikki teidän puoltanne esitettiin. No, mikä olisi sitten vaikutus, jos yhteinen eurooppalainen kauppalaki toteutuisi? Voisivatko useimmat näistä, voitaisiinko ne silloin purkaa vai jäisikö siitä yli jotain, mikä pitäisi yhdistää sitten vielä kuluttajalainsäädännöksi? Dank. Uh, I think that, uh, äh, of course, whether we would have a consolidation. Kiitoksia. Eli olisiko sitten konsolidaatiota, on sitten toinen kysymys. Mutta joka tapauksessa kauppalailla katsotaan vain tietyt sopimukset, ei esimerkiksi pakettimatkoja. Näillä asioilla on taas omat direktiivinsä. Ja toisaalta, jos on kauppasopimuksia, etäsopimuksia tai sitten henkilökohtaisesti tehtyjä, liikkeessä tehtyjä, niin silloin esimerkiksi direktiivit koskevat niitä sopimuksia, joissa on valittu tämä uusi järjestelmä. Mutta myöskin vanhalla järjestelmällä on aina paikkansa, koska tämä uusi järjestelmä on aina vaihtoehto. Eli pitää olla joku oletusjärjestelmä. Ja se on samassa roolissa kuin nytkin. Eli ainoa kysymys on se, että jos tämä uusi järjestelmä on otettu käyttöön, mikä on mahdollista, niin onko kuluttajan tilanne heikompi? Se on nyt ainoa kysymys, joka meitä tänään kiinnostaa. Ja vastaisin, että ei. Mutta tästä tietysti voi olla eri mieltä. Good. Well, I think we've, I think you've, you've... Olet hyvin hahmottanut sen kentän, millä asiasta pitää keskustella liittyen kuluttajan suojaan ja oikeuteen vetäytyä tästä järjestelmästä. Haluatko joku muu kollega esittää kysymyksiä? Tiedän, että tämä aihe on kiinnostava kuulemisissa jäsenet esittävät kysymyksiä. Jos teillä on polttavia kysymyksiä, voitte lähettää nuotteja minulle. Ja voin lopuksi esittää kysymyksiä puolestanne. Muuten etenemme niin kuin tavallisesti. Voitte lähettää meille nootin. Älkää nyt jonotako tässä. Mutta voitte yleisössä yrittää varmistaa, että katamme kaikki kysymykset. Ehdotan, että siirrymme seuraavaan istuntoon, jossa käsittelemme yksityiskohtaisemmin kuluttajansuojan eri piirteitä yhteisessä eurooppalaisessa kaupallisessa YEKssa. Goyens ja sitten Bernd Seifert, joka on Ollenburgin teollisuus- ja kauppakamerin jäsen. Hän on hyvin kokenut tällä alueella. Olen seurannut tätä tärkkään kauppakamarin ja toisen puolesta hän on myöskin arvostettu juristi ja myöskin Euroopan palaisen sopimusoikeuden työryhmän ja sen Saksan kauppakamarissa. Saatte kumpikin kymmenen minuuttia ja sitten mahdollisuus lisäkysymyksiä. Kerron kaikille asiantuntijoille, että olettaen, että aikaa ei mene li- liian pitkälle, tulette lopuksi saamaan mahdollisuuden esittää näkemyksiä siitä, miten edetä. Jos asiantuntijat haluavat ottaa osaa keskusteluun, olkaa hyvä. Rava Goins Kiitos, hyvät naiset herrat. Peukin puolesta kiitän teitä ja pidän tervetulleen, että IMKA-valiokunta on järjestänyt kuulemisen yhteisestä Euroopan eurooppalaisesta kauppalaista, on korkea aika herättää kysymys, onko tämä hyvä vaihtoehto kuluttajalle. Kiitos. Pelkin puolesta tervetuloa on myös mahdollisuus kertoa teille arviomme ja huolenaiheemme teille. Kuten puheenjohtaja totesitte, se, että täällä on niin paljon kuluttajajärjestöjä paikalla, kertoo, miten tärkeää niille on ottaa saa keskusteluun. Meillä on paljon aikaa sanottavana, aikaa vain 10 minuuttia, jos haluatte kuulla yksityiskohtaisemman kantamme, löydätte ne verkkosivulta, mitä voimme keskustella niitä myöhemmin. Kun kuluttajan kannalta nyt eurooppalaisesta kaupalaista puhuu, herää kolme kysymystä. Tarvitsevatko kuluttajat vapaaehtoista YEKta? Mikä olisi yhteisen eurooppalaisen kaupalainen YEK-vaikutus kuluttajille? Ja mikä olisi YEKn vaikutus eurooppalaiseen kauppalakiin ja politiikkaan, kuluttajapolitiikkaan. Ja tässä on tärkeää nähdä taustat. Unohdin, että meillä on tällainen PowerPoint-esitys. Kuten herra Stack mainitsi, tämä AKI, tämä vahva lains, kasautun lainsäädäntö on olemassa ja pitkältä ajalta. Ja viimeinen tiili tässä rakennelmassa – oli 2011 kuluttajan koskeva direktiivi, joka harmonisoi kaikki online-sopimusten piirteet. Tämä on ollut erittäin tärkeää kuluttajamyönteistä lainsäädäntöä. Tätä myönteistä kehitystä menestystarinaa vasten näemme, että komissio nyt ehdottaa muuttavassa merkittävästä lähestymistapaa tarjoamalla vapaaehtoista että Tämä on kokeellista säätelyä, johon liittyy paljon riskejä ja haitallisia vaikutuksia kuluttajille. Me haluaisimme vaikutusarvioon terveystarkastuksen, mutta olemme tyytyväisiä, että esittelijät ovat sopineet tästä. Odotan tämän tutkimuksen tuloksia innolla. Mutta yhteenvetona BEUK, Euroopan kuluttajatar- järjestöt sitä mieltä, että me emme kannata yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Meidän mielestä kuluttajilla ei ole tällaiselle välineelle tarvetta. Tämä on historiallisesti ainutlaintoinen dossier, koska BEUK, että jäsenjärjestömme kansallisella tasolla ovat olleet erittäin rakentavassa vuoropuolussa yrityspuolen ja väittäiskaupaan sidonryhmien kanssa, jotka suhtautuvat hyvin skeptisesti tähän välineeseen. Jos kuluttajajärjestöt ja monet bisnesjärjestöt kyseenalaistavat tämän välineen, miksi EU jatkaa tällä linjalla? Siis tämä ei sisältä kuluttajia, tämä myöskään yksinkertaista elämää, vaan luo hämmennystä ja monimutkaisuutta niin kuluttajille kuin pk-yrityksille – Monessa tapauksessa kuluttajat ovat aikaisemmassa, aikaisempaa heikommassa asemassa. En ole herra Stökin puolesta. Eurooppalainen kauppalaki tarjoaa heikomman suojan tason. Ja se heikentää myöskin välttämätöntä kuluttajalainsäädännön uudistamista. Meistä teema ei ole älykästä säätelyä, tämä ei ole yrittäjien ja kuluttajien välisten sopimusten kannalta asianmukainen väline. Tämä on rinnakkainen järjestelmä. Tämä ei korvaa lainsäädäntöä. Meillä tulee olemaan 27 kansallista kuluttajalakia, yksi eurooppalainen lainsäädäntö ja sen lisäksi yksi valinnainen EU-valinne. Herra Stöyk on sanonut puheessaan, että tämä on monimutkaista. Hän on kuuluisa asiantuntija. Ajatelkaa, miten kuluttajat tähän suhtautuvat, miten tuomioistuimet pärjäävät näiden eri järjestelmien yhdistämisessä. Miten lainsäädännön muuttaminen tapahtuu? Muuttuuko lainsäädäntö tässä rinnakkain vai erikseen? Miten kansallinen lainsäädäntö elää omaa elämään? Otamme myöskin ennakkopäätös tsunamia Euroopan yhteisön tuomioon istuimessa. Tästä tulee myöskin syrjintää, koska kuluttajaa syrjällä, syrj, kohdellaan eri tavalla valiton formin suhteen kilpailu myös vääristyy, koska isot yritykset pärjäävät tämän monimutkaisen ja hämmennyksen kanssa. PK-yritykset eivät. Enemmän vielä huolestuttaa tämä valinnaisuus. Tämä ei ole meistä älykäs. Sitä ei käytetä ainoastaan yleisessä eurooppalaisessa kauppaleissa. Nyt sitä käytetään myös uusissa välissä esimerkiksi vakuutusoikeudessa. Meidän täytyy läpi kotaisesti miettiä, mitä tämä vaikuttaa. Kuten sanoin, YEK on tarjoama tärkeällä alueella sopimusoikeudessa ei ole yhtä korkea kuin aikaisemmin. Ei sopimusehdoissa, kohtuuttomissa sopimusehdoissa, meillä on pitkä lista, jonka olemme laatineet kaikkien jäsenten kanssa, olemme säädösäädökseltä analysoineet asia ja monta tapausta, jossa suojan taso on alhaisempi. On erittäin tärkeää, että, jotta emme johtaisi harhaan päätöksentekijöitä tai kuluttajia. On tärkeää mitata YEK on, ää, tapauksessa ei käyttää EU-lainsäädäntöä mitatikkuna, vaan kansallista lainsäädäntöä, jos täytäntöön pannaan EU-lainsäädäntöä. Siellä varten tapahtuu. Tämä ei ole mikään valinta. Tämä on tätä jätä tilanne. Myyjä ehdottaa tätä valinnasta valinnetta tai ei. Kuluttaja ei voi neuvotella. Tämä on erittäin tärkeä tekijä ja politiikan tekemisen kannalta erittäin huolestuttava on, että YEK estää kuluttajalainsäädännön uudistamisen. Ajatellaanpa digitaalista sisältöä. Tutkimus on sanonut, että kuluttajat kärsivät paljon siitä, että tämä oikeudellinen rakennelma ei ole sopeutunut nykymarkkinoiden teknologiaan. On valtavaa tarvetta korjata lainsäädäntöä tätä realiteettia ajatellen, mutta YEK onkin tehnyt näin, mutta komissio on todennut, että YEK lisäksi se ei tule tekemään mitään lainsäädäntöaloitteita tämän ongelman ratkaisemiseksi. Eli kuluttaja hyötyy moderneista digitaalisesta sisällöstä, sisältöä koskevasta lainsäädännöstä ainoastaan, jos myyjä päättää käyttää tätä välinettä. Tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä. Mitä me siis ehdotamme? Me ehdotamme, että etsitään käytännön ratkaisuja. Me ehdotamme eurooppalaista mallisopimusta, joka, jota voidaan soveltaa kaikkialla EU-ssa hyödykkeiden online-kaupassa. Ehdotamme pehmeitä lainsäädäntöä, soft law lähestymistapaa, käytännöllisiä nopeita ratkaisuja, joissa tartutaan kuluttajan isoihin ongelmiin, jotka liittyvät siihen, mitä tehdä, jos ää, asiat menevät pieleen, ja käyttää vaihtoehtoisia tai virallisia ää, ridan ratkaisukeinoja. tarvitsemme jotain, jota kuluttaja- ja yritysjärjestöt kannat, tukevat. Jotta joka ei korvaa kansallista lainsäädäntöä, mutta lisää oikeusvarmuutta ja lisää kuluttajan luottamusta, kun tästä ovat kuluttajajärjestöt ja business yhdessä neuvotelleet. Tällainen pieni riski, että jutut, juttuja riitä oikeudessa. Meillä on epävirallinen vuoropuhelu yritysten kanssa tässä vaiheessa. Me olemme vakuuttuneet, että tämä voisi toimia. Lopuksi uskomme, jon tasolla on tarvetta holistiseen lähestymistapaan kuluttajasopimukseen lainsäädäntöön. Meidän pitää tarttua kaikkiin rajat ylittävän kaupan pääesteisiin, jotka komissio on tunnistanut mukaan lukien IMKon e-kauppaa koskeva mietintö. Meidän täytyy toimia älykkäästi, meidän täytyy tarttua aitoihin koettuihin huoleaiheisiin rajat ylittävissä kaupassa hyödyntäen sekä vaihtoehtoisia että virallisia ridan rat- selvittämiskeinoja. Olen herra Stökin kanssa samaa mieltä, että nykylainsäädännössä on puutteita, kuluttajalainsäädäntöä pitää uudistaa, mutta tämä pitää tehdä teitse kuluttaja hyödyntäen. Ei pitäisi hyödyntää ainoastaan niitä, jotka ovat tehneet sopimuksen kauppiaiden kanssa Tämä on vain vapaaehtoisen elimen kautta. Me tarvitsemme lainsäädäntöä. Tässä kaikki kalvot, jotka haluaisin esittää teille. Lopuksi sanoisin, että, että saisimme toimivat markkinat, jossa on tyytyväiset myyjät ja ostajat. Siinä täytyy olla säätöjä reiluja sopimuksia varten. Luottamukseen ei säännö voi vaikuttaa kuuntelematta sidosryhmiin. Ja toivon, että näin loppujen lopuksi nyt viimekin tehdään. Kiitoksia selkeästä esityksestä, joka tarttuu useampaan kysymykseen, jotka on jo tullut esille. tämä keskustelua pian. Otan puheenvuoro herra Seifertille, jonka olen esitellyt. Hän on saksalaista kauppakamarista. Hän esittelee näkemyksiä siitä, Onko tämä kauppalaki kuluttajalle hyvä valinta? 10 minuutin puheenvuoro. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat. Minä puhun nyt vähän tarkemmin näistä elementeistä. Olen valinnut niistä pari. Ja Gujens tässä mainitsikin sen, että ihanteellinen ratkaisu olisi ehkä tulossa. Ja me Saksan kauppakamarista periaatteessa kannatamme tätä ajatusta, että olisi vaihtoehtoinen kauppalaki. Totta siihen liittyy tietysti kaikenlaisia ongelmia, joista täytyy tarkemmin vielä keskustella, mutta tässä on nyt tämä hiukan provosoiva ensimmäinen sivu, eli Tämä järjestelmä toimii vain, mikäli kuluttajat pitää järjestelmää hyvänä ja hyväksyy sen, mutta myöskin myyjän pitää hyväksyä sen. Eli jos tätä vastavuoroista hyväksyntää ei ole, niin tämä ei tule toimimaan. Ja ennen kaikkea, jos tällaista tehdään, niin siitä pitää aina sopia. Eli pitää olla kauppaoikeus, jota ei nyt esimerkiksi Rooma ykkösellä tai kansallisella säädöksellä monimutkaisteta, koska muuten sitten myyjät eivät millään voi tätä hyväksyä, niin ei tulisi missään tapauksessa käymään. No monta kertaa nyt jo tuli esille tämä digitaalinen sisältö. Se ei ole pelkästään luonnoksessa ollut, vaan siitä on myöskin monen kertaan jo keskusteltu. Ja sanoisin vain, että ne eivät kuulu tämän piiriin. Tähän liittyy liittyy tekijänoikeusongelmia. Eli olen tästä täysin samaa mieltä kaikkien niiden kanssa, jotka ovat tästä jo puhuneet, koska joidenkin mukaan digitaalinen sisältö ei tähän nyt kuulu mukaan. No sitten vielä kerran sanoisin, tämä on nyt jo tehty monta kertaa, eli jotta tällainen kauppalaki hyväksyttäisiin, niin se onnistuu vain, jos sillä on kunnollinen oikeusperusta. Ja artikla 114 sopimuksesta Euroopan unionin toiminnasta ei ole mielestämme oikea pohja. Ja niin kuin 2006 jo kävi, sitten Euroopan EUn tuomioistuin sanoi, että, että tämä on hyvä asetus, mutta sillä ei ole oikeusperustaa. Näin kävi jo 2006 ja tämä nyt ei ole tietenkään sataprosenttisesti ihan sama asia, mutta samantyyppinen kuitenkin. Sitten konkreettisesti, millaisia ongelmia sitten on, tai osa näistä ongelmista, joita me näemme. Ensinnäkin tämä tiedotusvelvollisuus. No tämä on sellainen asia, joka aina tulee, tämä ylenmääräinen tiedotusvastuu. Koska jos nyt lasketaan, niin tässä on yhteensä 97 eri tietoa, jotka on mainittu tässä yleisessä kauppalaissa, plus sitten 12 lisää, kun kyse on internetissä käytävästä kaupasta. Ja sitten on vielä palveludirektiivistä liittyvät tiedotusvelvollisuudet. Ja haluaisin nyt kysyä, että haluaako kuluttaja kaikkea tätä tietoa? No tietysti tiedot ovat tärkeitä, mutta kuinka paljon tietoa pitää toimittaa? Ja jos nyt ihan käytännön tasolla mietin asiaa, niin kuinka avointa, kuinka avoimesti tämä tiedotusvelvollisuus on kirjattu lakiin? Ja jos kyse on pk-yrityksestä, niin siellä ei ymmärretä tätä. He tarvitsevat juridista tukea ymmärtääkseen, mistä heidän on annettavaa kuluttajille tietoja. No, lähes päivittäin käsittelen asioita, jotka liittyvät nettikauppoihin, ja siellä kysytään, voiko toimia internetissä näiden kaikkien velvollisuuksien kanssa. Ja kun ajatellaan tämänhetkistä lainsäädäntöä, niin tietysti tämä tilanne nyt ei ole ollenkaan pienille myyjille selkeä tilanne. No niin, sitten seuraava kohta. Eli kuluttajasuojan maksaa rahaa ja kysymys on siitä, kuinka suuriksi kustannukset saavat nousta. Tällä hetkellä direktiivissä ja Saksan lainsäädännössä tilanne on se, että myyjä aluksi voi aina esimerkiksi korjata vielä sen tuotteen tai sitten korvata sen uusella uudella tuotteella. Ja sitten tässä kauppalaissa tämä tilanne kumotaan, eli näin voi toimia ainoastaan, jos kuluttaja näin toimii. No kauppian kannalta tämä on tietysti rahallisesti vaikeasti arvioitavissa, koska myyrä, joka ei pysty ottamaan tätä takaisin tai maksamaan rahoja takaisin tästä, silloin tällaisessa tilanteessa korjaaminen saattaisi olla edullisempaa. Ja tähän liittyy toinenkin kysymys, eli tämä valitusaika. Ja tähän liittyy pari ongelmaa. Ensinnäkin, pitääkö tämä valitusaika todellakin olla 10 vuotta – jos nyt ajatellaan, vaikka jos ostaa nyt iPhonein, niin sitä ei varmaan kymmenen vuoden kuluttua enää ole edes olemassa. Ja tämä kymmenen vuoden kausi on paljon pidempi kuin useimpien kulutustuotteiden elinkaari. Ei nyt, tämä ei koske kaikkia tuotteita, mutta kuitenkin suurinta osaa. Eli no, Saksan ehdotus olisi kahden vuoden kausi. Ja sitten on Meillähän on tämä artikla 180, mutta tämä ausi, milloin se sitten alkaa? Se alkaa siitä, kun on tapahtunut jokin vahinko. Eli siinä vaiheessa, kun kuluttaja sanoo, että nyt minulla on tuote ja nyt voin vaatia korvauksia, niin siitä ajasta, siitä hetkestä tämä aika lähtee juoksemaan. Eli yritys ei voi millään tavalla varmistaa, milloin kuluttaja tietää tai on voinut tietää, että tuotteessa on puutteita. Tämä ei ole mahdollista. Eli tuloksena on se, että myyjän on aina varauduttava tähän 10 vuoden valitusaikaan. Ja sitten toinen asia, josta vielä ei ole puhuttu, eli miten tämä sitten näkyy myyjän taseessa. Esimerkiksi valtaosa PK-yrityksistä tekee näitä taseita, ja siihen on, siinä on otettu huomioon myöskin tällaiset valitukset. Ja ongelma on siitä, johtuu nyt siitä, että on yhdistelty tätä oikeutta korjata tuote tai korvata se muulla, ja sitten tämä kymmenen vuoden valitusaika. Eli tällä tavalla nämä ongelmat kymmenkertaistuvat, ja se saattaa pahimmassa tapauksessa johtaa siihen, että nämä palautukset kasautuvat niin, että parin vuoden kuluttua yritykset ajoutuvat jo konkurssiin. Eli tällainen pitkä valitusaika ei välttämättä ole kovin järkevä ajatus. Eli taseen kannalta täytyisi vähän miettiä tarkemmin näitä kysymyksiä, koska mitä nämä palautuksia tulee, niin sitä kalliimmaksi tämä koistuu. Ja tällöinhän tulee myöskin vähemmän voittoja yritykselle, ja silloin täytyy nostaa hintoja, eikä siitä tietenkään ole hyötyä kuluttajille, kun ajatellaan näitä valitusaikojen pituuksia. En nyt tiedä paljonko aikaa minulla vielä on, mutta olen nyt viimeisellä sivulla. Ja palaan siis tähän alkuun uudelleen. Eli jos tämä kauppalaki ei ole sellainen, että kumpikin osapuoli, siis kuluttaja ja myyjä, pystyvät sen hyväksymään, eli jos ei kumpikin osapuoli vähintäänkin usko, että se on hyvä vaihtoehto, niin silloin tämä koko hanke periaatteessa on kuollut jo ennen syntymistään. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. I'm sorry that we, were, we had a roll. Kiitoksia. Kello nyt ei saatu käyntiin, mutta ensi kerralla sitten varmistamme, että se hoidetaan. Eli kiitoksia näistä alustuksista ja varmaan nyt sitten tästä tulee paljon keskustelua ja paneelin jäsenetkin voivat tähän nyt osallistua. Eli kollegat, täällä on nyt paljon kollegoita jälleen ja esimerkiksi Bellinger oikeudellisten asioiden valiokunnasta. Tervetuloa. Eli kuka nyt haluaisi esittää kysymyksiä näihin Goyensin ja Seifertin alustuksiin? Kuka haluaa aloittaa? No jos ei kukaan muu, niin ehkä minä sitten esitän yhden kysymyksen tähän aluksi. Halusin nyt palata tähän lisäarvokysymykseen, josta aikaisemmin puhuttiin, erityisesti näihin oikaisumenetelmiin. Stock puhui juuri siitä, että tämähän on alue, jonka osalta yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa tarvittiin vahvempia mahdollisuuksia, mutta Seifert sitten kyseenalaisti sen, ovatko nämä sitten ihan käytännönläheisiä tai toteutettavissa ja ovatko myyjät valmiita hyväksymään niitä. Eli ehkä olisi hyvä nyt saada vähän tietoja paneelin tästä, eli tämä nyt ihan tämän keskustelun avaukseksi. Ja onko muita kollegoita, jotka haluavat kysyä näistä? Schwab, olkaa hyvä. Ja sitten Senalova. Schwab, olkaa hyvä. Puheenjohtaja ihan lyhyesti. Saanko Jensin puheenvuoron? Hienoa, että puitte niin myönteisesti kuluttajasuojadirektiivistä, mutta ongelmana – on ne asiat, joissa kuluttajasuojadirektiivi ei ole ratkaissut tätä. Sefertin esiin ottama iPhone-kysymys, miten se on, miten siihen suhtaudutaan takuiden osalta esimerkiksi. Voidaan kysyä, kävisikö näin myös, jos meillä olisi yhteinen eurooppalainen kauppalaki. Minä olen kyllä sitä mieltä, että kipeästi kaipaamme täysharmonisointia enemmän. Kuitenkin kaipaamme vähän sitä, että oltaisiin valmiita – vähän myös luopumaan jostain tämän yhteisen kannan eteen. Mutta herra Seifert puhui bisnesmaailmasta siitä, miten on vaikea löytää kultainen keskitie ja miten se onnistuisi. Yhteisöjen tuomioistuinhan on tehnyt Takenov-tapauksessa päätöksen, jossa myyjä on sitoutunut sen maan lainsäädäntöön, johon hän myy jotain, vaikka hän ei välttämättä tiedä – siitä. Eikö ole niin, että tällaiset päätökset haittaavat sähköistä kaupankäyntiä kaiken kaikkiaan? Eikö siksi tarvita yhtenäisempää järjestelmää aivan kipeästi tällä hetkellä? Es ist natürlich grundsätzlich so Vereinheitlichung. Pardon. Niin. Any other questions, and then we'll have a first round of replies, and then we'll... Katsoinko muita kysymyksiä sitten ensimmäiset vastaukset. Edustaja Senelova halusi myös kysyä jotain. Ehkä voitte vastata näihin sitten yhdessä muutaman kysymyksen jälkeen. Ja bych se chtěla zeptat na to, co říkal pan Seifert na začátku, že v podstatě tuto eventualitu ví. Kiitos. tässä alussa pidätte jotain kiitoksia. Tervetulleen Arva Hoyens sanoi, että tämän järjestelmän käytännönjohto jo, voisi johtaa epätoivoisuuteen tasapainoon ja oikeusjärjestelmän monimutkaistumiseen ja mikä taas hankaloittaisi PK-yritysten el- elämää. Onko tässä ristiriitarva Hajensin sanoman kanssa? Minusta tuntuu, että herra Seifertille oli enemmän kysymyksiä, joten hänen hänen vastata ensin ja sitten hän Rogensin vastata ja sitten lisää kysymyksiä jäseniltä. Herra Seifert. Ensimmäinen kysymys eli tämä yhtenäistäminen. No tietysti on aina hyvä ja välttämätöntäkin, kun kyse on rajat ylittävästä kaupankäynnistä, että on yhtenäinen oikeusperusta ja myöskin, joka on luotettava ja ymmärrettävä. Ja sitten pitää olla myöskin sitova oikeusperusta. Ongelma nyt liittyy näihin transaktiokustannuksiin, eikä pelkästään kustannuksiin, vaan siihen, että pelätään näitä kustannuksia. 40 prosenttia yhden tutkimuksen mukaan 40 prosenttia pk-yrityksistä ei käy rajat ylittäen kauppaa, eikä uskalla käy, käydä sitä, koska heillä ei ole varaa siihen. Koska jos liikevaihto on 100 000, 200 000 vuodessa, niin sitten ei voi maksaa 10 tuhatta euroa näistä oikeudellisista kysymyksistä per maa. Eli tämähän ei liity varsinaisesti kuluttajasuojaan, vaan kustannuksiin, jotka koituvat siitä, että joutuu toimimaan toisen maan oikeusjärjestelmässä. Nämä ovat niissä näitä transaktiokustannuksia. Ja mitä yhtenäisempää tämä on, niin sitä parempi. Ja meillähän on business to business alueella on yhtenäistä kauppalainsäädäntöä. Ja hämmästyttävää kyllä, se ei ole valinnainen, mutta siitä voi kuitenkin sopimusten pohjalta luopua. Mutta se on kuitenkin standardi. Ja jos sanotaan, ja sitä täytyy miettiä, että miksi siitä on mahdollista luopua. Kun käy kauppaa toisessa maassa, on tärkeää, että siellä on luotettava oikeusperusta. Ja tässä yhtenäisessä kauppalaissa meidän täytyy miettiä tällaista pelkoa, jota on tällaisten vaihtoehtojen osalta. Ja silloin voisi olla ihan järkevää, että tästä lisäharmonisoinnista tehtäisiin myöhemmin sitten sitovaa. Mutta tänään nyt puhutaan siitä, onko tämä yhteinen eurooppalainen kauppalaki, onko se hyvä vaihtoehto vai ei. Täytyy myöntää, että en nyt ihan ymmärtänyt tätä toista kysymystä. Ehkäpä voisitte vielä uudelleen esittää tämän kysymyksen, niin ehkä sitten ymmärtäisin. Já si myslím, že částečně jste na ní odpověděl i v souvislosti s odpovědí na tu první otázku. Ptala jsem se na to... Te osittain vastasittekin kysymykseni. Kysymykseni oli. Hava Hojens, kiinnitti että se, että oikeusvarmuuden puuttuminen on taakka pk-yrityksille. Ja halusin tietää, mitä te siitä ajattelitte, mutta te oikeastaan vastasitte tähän. Niin, tämä on tosiaan se suuri ongelma. Eli jos katsotaan vaikka CSL tai tätä yhteistä kauppalakia, niin tämä oikeudellinen epävarmuus Eli siis lainsäädäntö, onko se sitten vaihtoehtoinen tai sitova, se ei luo oikeusvarmuutta, koska silloin voi aina pelätä, että huomisesta lähtien tämä ei enää pidäkään paikkansa eikä ole enää voimassa. Eli siinä, siinä ei ole mitään järkeä ylipäänsä laatia tällaista lainsäädäntöä. Olin aikaisemmin jo viittanut EU-tuomioistuimen päätökseen liittyen näihin AY-liikkeisiin. Eli jos on tällaisia massiivisia kauppasopimuksia, joita käytetään, ja sitten tuomioistuin tuleekin, tai olisi edes pelko, että tuomioistuin voisi puuttua tähän ja sanoa, että tällä ei ole kunnollista oikeusperustaa, niin silloinhan ei tällaista järjestelmää hyväksyttäisi, ei kuluttajien puolella, ei myöskään yritysten puolella. Eli yhtenäistäminen ja luotettava oikeusperusta – ilman mitään lisäsääntelyä kansallisella tasolla. Sehän on nyt suuri ongelma kuluttajasuudessa. Eli meillä on vähimmäisharmonisointia EU-tasolla, ja sitten jokainen jäsenvaltio voi periaatteessa tehdä mitä haluaa. Ja tuloksena on juuri nämä transaktiokustannukset, ja sitten se johtaa siihen, että monet yritykset eivät ole halukkaita lähtemään mukaan tähän peliin ja toimittamaan tavaroita ulkomaille. Ja se on tietysti harmi, kun ajatellaan tiettyjä tuotteita, joita kuluttaja saa ainoastaan toisista jäsenvaltioista. No, uh, Olin antamassa Rova Koensille puheenvuoroa. Pohdin asia Schwab tietää maksimaalisen harmonisoimin niin ongelmat. Sehän oli alkuperäisen kuluttajien oikeuksien direktiivin tarkoite, Mutta Rova Koensille nyt mahdollisuus kommentoida kysymyksiä. Jaanko no, hänellä jotain näkemyksiä herra Seifertin esityksestä? Haluaisin kommentoida kysymystä, jonka te puheenjohtaja esititte lisäarvosta. Mekin uskomme, että oikeussuojan alueella on parantamisen varaa, mutta valinnainen väline ei auta, koska meistä kaikki kuluttajat hyötyisivät paremmasta oikeussuojasta. Komissiossa on tällainen lähestymistapa, että harmonisointi on loppunut, että sillä ei ole enää tilaa. Me emme usko tätä. Meistä aidolla harmonisoinnilla on tulevaisuus. Se on oikein eteenpäin. Ehkä tämä on muutos. Ehkä kaksi vuotta sitten ei ollut mahdollisuutta päästä konsensukseen, mutta ehkä voimme aloittaa uudestaan kolmessa vuodessa. Markkinat ovat integroituneita, ja oikeusjärjestelmä voi integroitua siihen, mitä markkinat tarjoavat kuluttajille. On tärkeää, että askel askeleelta meistä kuluttajat ansaitsevat oikeusjärjestelmän, joka pätee kaikkiin, erityisesti oikeusuojan suhteen. Mitä liiketoimintakustannuksiin tulee? Viittaisin siihen, kalvoin, joka minulla oli vaikutusarviosta. Vaikutusarviossa oli ainoastaan yrityssimulaatioita. Siinä ajateltiin, että yritykset hankkisivat oikeudellisia neuvoja liittyen kuluttajansuoja ulkomailla. Olisi todella kiinnostavaa tietää, mikä tuollaisten oikeudellisten neuvojen todellinen kustannus on. Thank you very much. Now, can I um, invite... Kiitos. Ja nyt muiden jäsenten puheenvuorot pyytän. Haluatko joku muu esittää lisäkysymyksiä? Vaan Steinmeier antoi myös merkkejä, että hän haluaisi puhua tässä vaiheessa. Kun meillä vähän aikaa on. Kerro hänelle, että hän voi kohta puhua, mutta huone sitä ennen. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyt kommentti kommenteihin, jotka liitettiin taseisiin kustannuksiin ja korkean tason kuluttajasuojaan, josta puhutaan yhteisen eurooppalaisen kauppalain yhteydessä. Olisi ehkä hyvä muistaa, että meidän ei pitäisi katsoa sitä, miten kustannukset kasvavat verrattuna siihen, mitä yritysten pitäisi nyt tarjota meidän pitäisi ajatella, miten kustannukset lisääntyvät verrattuna käytäntöön, joka vallitsee tällä hetkellä. Monet tarjoaisivat parempia ehtoja kuin mitä lainsäädäntö vaatii, eli ei pitäisi yliarvioida niistä, niitä kustannuksia, joita saattaisi syntyä. Tässä yhteydessä halusin myös sanoa, että monissa jäsenvaltioissa nämä valituskaudet ovat pidempiä kuin mitä yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta voi olla joskus koko tämän tuotteen elin e, iän ja kuluttajajärjestön edustajana ja Belgian jäseninä emme ole nähneet, että tämä on saattanut suuria ongelmia yrityksille näissä maissa. Eli siksi en tiedä, miksi yritykset joissain maissa ovat tästä niin huolissaan. Haluatko joku muu jäsen puhua Stammaa ja haluaisitteko kommentoida kuulemaanne? Thank you very much, Chair. That's very kind of giving me the floor. I just wanted... Kiitoksia puheenvuorosta. Ihan muutama selvennys vain. Ensinnäkin Gojen sanoi monta kertaa, ettei mittatikuksi pitää, pidä ottaa tätä EU-lainsäädäntöä kansallisen lainsäädäntöön nähden, mutta me käytämme kumpaakin mittatikkuna. Olemme sanoneet ihan selkeästi, että nyt meillä on kuluttajasuoja sellaisella tasolla, joka on vähintään yhtä korkea tai korkeampi kuin tämänhetkinen lainsäädäntö. Ja kun katsotaan kansallista lainsäädäntöä, niin kaiken kaikkiaan me olemme samalla tasolla tai korkeammalla kuin kansallinen lainsäädäntö. Eli kumpaakin on käytetty mittatikkuna. Ja onneksi Stoik Belgian osalta totesi, että 99 prosentissa tapauksista meidän suojamme on korkeammalla tasolla. Ja mitään harmonisointia ei ole tulossa, sanottiin, mutta se ei kyllä pidä paikkaansa, koska tiedonannossa, joka liittyy tähän ehdotukseen, on todettu, että ehdotus ei tarkoita, etteikö mitään harmonisointia tulisi tietyillä saroilla. Ja Goyens puhui näistä digitaalisista kysymyksistä. Ja me olemme nyt arvioimassa, tarvitaanko harmonisointia digitaalisen kaupankäynnin osalta mutta kukaan komissiossa ei ole koskaan sanonut, että mitään harmonisointia ei olisi enää tulossa tai ei, ettei enää parannettaisi näitä sääntöjä tästä ehdotuksesta johtuen. No kolmanneksi, olen täysin samaa mieltä kuin ensin kanssa siitä, että mallisopimus olisi hyvä tapa edetä, mutta ongelma on siinä, miltä pohjalta tämä malli sitten luotaisiin mallisopimusta ei voi tehdä tämänhetkisen säännöstön pohjalta nimenomaan siksi, että osa säännöistä on minimiharmonisointia, eli koskaan ei voisi olla varma, koska on sitten epäreilujen sopimusehtojen direktiivi. Eli kansallinen tuomari taattaisi sanoa, että tämä lauseke on oman kansallisen epäreilujen sopimusehtojen lainsäädäntöä vastaan. Eli jos on malli sopimus, ja tätähän komissio ehdotti tiedonannossaan, ja me haluamme luoda mallisopimuksia, mutta noudattamalla yhtä lainsäädäntöä, eli eurooppalaista kauppalakia. Ja olen Goensin kanssa myöskin siitä, että nämä riidanratkaisumenetelmät ovat hyviä tapoja edetä Eli kuukausi tämän ehdotuksen jälkeen komissiolta tuli ehdotus ARDstä ja ODRstä, ja ne ovat jo hyvin pitkällä lainsäädännössä ja todennäköisesti ne hyväksytään jo pian. Ei ole vai mikään sattuma, että nämä ehdotukset ovat tulossa lähes tulkoon samaan aikaan, koska olemme aina nähneet ne yhtenä pakettina. Ja sitten Seifert mainitsi tämän ylettömän tiedotusvelvollisuuden. No, ymmärrän kyllä, mitä hän halusi sanoa, kun puhutaan näistä tiedoista, jotka täytyy toimittaa kuluttajalle. Ja puheenjohtajakin tietää, että esimerkiksi kuluttajaluotto direktiivissä harmonisointiin tämä tiedotusvelvollisuus, ja se on hyödyksi kuluttajalle. No sitten komissiolla ei ollut vaihtoehtoa tässä tapauksessa, meidän piti ottaa kaikki nämä säännöt CRDstä, koska tässä yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaisessa ei voitu millään tavalla kiertää sitovia EU-tason tai kansallisia lakeja. Eli tätä nyt ei voitu millään tavalla kiertää. Ja sitten monet puhuivat näistä kuluista, joita koituu myyjille, ja siitä, että harmonisointi loisi parempaa oikeusvarmuutta myyjille. No tavallaan se on totta, koska harmonisointi, siis täysharmonisointi, täysharmonisointi siis nimenomaan johtaisi samaan tulokseen kuin vaihtoehtoinen väline, mutta sinänsä suuri huono puoli, että ne myyjät, jotka haluavat myydä ainoastaan oman maansa sisällä, koska heille sitten koituisi kustannuksia uudesta lainsäädännöstä, joista he eivät millään tavalla hyödy. Ja sitten ne, jotka toimittavat tavaroitaan myöskin rajojen yli, hekään eivät tästä hyötyisi. Eli vaikutusten arviossa komissio sanoi, että tämä lähestymistapa on sellainen, josta koituu kustannuksia ainoastaan niille yrityksille, jotka pystyvät sitten säästämään transaktiokuluista. Eli kiitoksia puheenjohtaja, että sain tehdä nämä lyhyet selvennykset. Now I think you precipitated some more discussions. Just so that everybody knows. Kiitos tuosta vastauksesta. Ennen tätä jakson lopettamista, joka tapahtuu 10 minuutin kuluttua, meillä on tilaa vielä parille kysymyksille. Minullakin on muutama kommentti ja kysymys, joita kuluttajajärjestöt ovat antaneet minulle. Yritämme saada vastauksen niihin myöhemmin. Osa niistä liittyy erityisesti vaikutusarvioon ja sen olettamiin. Voisikaan joku tässä vaiheessa tai myöhemmässä jaksossa, joko sinne oleva tai Mayer, voisitteko te antaa meille vähän merkkejä avainkysymyksistä, joita te esitätte vaikutusarvio yksiköllemme? koska niihin liittyy paljon huomioita, Rava Goyens nopeutti esitystään, koska joihinkin asioihin on jo, tähän hänen toiveeseensa on jo vastattu, joten jos voisitte tehdä tämän, se olisi oikein hyvä, mutta Mayer, teillä oli reaktio Staunmayerilta ja asiantuntijalta kuulemienne näkemysten jälkeen. Niin, kiitos vielä kysymys herra Seifertille. Varmasti on ihan totta, että pk-yrityksillä on hankaluuksia ymmärtää monimutkaisia oikeudellisia tekstejä ja vaikeuksia oikeusperustaa ajatellen. He haluavat selkeän perustan. Ja nyt on ajatuksena valinnainen väline. Sen voi valita, jos pk-yritys valitsee tämän omaa myyntitoimintaansa EUn sisämarkkinoilla – opin tämän, muutun fiksuksi, käytän tätä oikeutta ja käytän sitä johdonmukaisesti, kun tarjoan tuotteitani. Ja jos yrittäjä näin tekee, onko se silloin luotettava oikeusperusta vai onko siinä liittävästi oikeusvarmuutta vai onko siinä vielä jotain puutteita? Mitä siinä pitäisi vielä parantaa? Ja, das ist natürlich jetzt eine Frage, die... No tämä nyt on kysymys, johon ei ihan lyhyesti pysty vastaamaan. Kalvoilla oli jo tärkeitä asioita tästä, esimerkiksi nämä oikaisumenetelmät, eli millä tavalla sitten toimitaan takuukysymyksissä, valitusaika ja muut. Mutta tähän liittyy monia yksityiskohtia, jotka ovat tärkeitä näissä kysymyksissä – kun ajatellaan oikeusperustan luotettavuutta. Eli nämä ovat keskeisiä seikkoja, eli ymmärrettävyys myöskin myyjän kannalta, ei pelkästään juristien kannalta. Aikaisemmin viitattiin siitä, että oikeusperusta sitten maan sisäisessä kaupassa – olisi huonompi, koska mitään transaktiokuluja ei säästy. Ja se tietysti pitää paikkansa, mutta tärkeämpää on kuitenkin se, että yhteisellä eurooppalaisella kauppalailla tai mitä tahansakin tehdään tällä suunnalla, esimerkiksi muutamalla direktiivejä, niin aina pitää juristien, juristille toimittaa näistä tietoja. Ja oman kokemukseni mukaan myyjän täytyy hakea sitten oikeudellista neuvontaa asiantuntijoilla, esimerkiksi liittyen näihin kustannuksiin. Onko se sitten 50-100 euroa per lakimuutos, niin ei mitään, mutta tähän liittyy luotettavuus ja tähän liittyy myöskin se, että käyttäjänä on tällaisen lain tärkeimmät kohdat ymmärrettävä ja että niitä pystyy myöskin soveltamaan. No sitten ehkä tämä on nyt tyypillisesti saksalainen ongelma, mutta kun tällaisia kuluttajasuojasääntöjä sitten sovelletaan käytännössä, niin meillähän on sitten kilpailuun liittyviä ongelmia. Eli jos on tiedonantovelvollisuuksia ja jos niitä ei ole vaikka internetsivuille, niin sitten tulee kilpailijalta postia, jossa sanottu, että näistä 57 tiedosta, 75 tiedosta puuttuu kaksi. No ehkä tätä nyt ei voi yleistää, mutta ainakin Saksaa tämä koskee. Mrs. Goyens wants to come in. And by the way... Goyens halusi puhua. Ja jos professori Stoik halusi puhua. Minä en oikein näe sinua, mutta siellä sinä olet. Goyens ensin ja sitten Stack. Kajan sensin. Kiitos. Haluaisin reagoida Stammerin kommenttiin, että YEK on lisääntyneet liiketoimintakustannukset kohtaisivat ainoastaan rajat ylittävää kauppaa käyvien kustannuksia ja kotimaiden markkinoiden kustannuksia. Mutta tämä ei ole sisämarkkinan lähestymistapa, koska kentän kentän pitäisi olla tasainen. Tämä ei ole myöskään rajat ylittävä kysymys, koska kotimaisella ja rajat ylittävällä kaupankäyjällä on eri ehdot, joten näin me emme ajatele sisämarkkinoita. Joten säännöt, sääntöjen pitäisi olla tasaiset. Eli täytyy olla harmonisointia. Thank you, Chairman. Um, on the same is... Kiitos puheenjohtaja samasta kysymyksestä. Herra Saippetin puheenvuoron liittyen tekstin pitäisi olla pk-yritysten ymmärrettävissä. No, onkaan tuo utopia, en tiedä ymmärretäänkö oikeudellista tekstiä, ymmärtävätkö muut kuin juristit niitä, mutta – selkeä tekstin pitäisi olla, että kiistatapauksessa löytyy ratkaisu, joka on aika yksinkertainen. Ja juristit tämän ratkaisun löytävät. Ja sitten voi toivoa, että lakimiehiä ei tarvita usein. Vaihtoehtoiset riitojen ratkaisumenetelmät netissä tai muuten ovat tärkeitä, jos ei voida ratkoa näitä muulloin näitä, muualla tapaa näitä kiistakysymyksiä. Eli ei ole mahdollista kirjoittaa sellaista tekstiä, jonka PK-yrityksen ihmiset ymmärtäisivät. Ja sitten liiketoimintakustannukset. Siinä on erityisesti yhteisessä Euroopassa kauppalaissa etuja, kun yritykset voivat valita tämän, käydä kauppaa tämän pohjalta kaikkialla Euroopan unionissa, eikä tarvitse valita jäsenvaltioiden kesken. Ja tämä on varmasti suurin vaikuttaja siihen, että liiketoimintakustannukset ehkä vähenisivät? Kiitos. Um, Kiitos. Kukaan ei kommentoinut asiaa, jonka otan tässä esille ja joka voi tulla lopuksi uudelleen esille. Rava sillä oli vaihtoehtoisia ideoita, erityisesti liittyen mallisopimuksen laatimiseen. Mallisopimuksen ongelma on, että sekä kuluttajan että myyjän täytyy ymmärtää mallisopimus käsitteenä, mikä sen juridinen tausta onkin, vaikka totta onkin, että PK-yritykset eivät välttämättä kykene lukemaan yleisen eurooppalaisen kauppasopimuksen periaatteita mallisopimusta, sen voisivat ymmärtää. Tämä olisi ehkä suositeltava lähestymistapa. Minun täytyy ihan tasapuolisuuden nimissä kuitenkin todeta, että kun kuluttajille ja yrityksille esitellään yleistä eurooppalaista kauppasopimusta, meidän täytyy esittää, mikä malli tekee YEKsta houkuttelevan. Onko se helppo sanoa? Nykyhallituksen tekstistä herra Staumayer tämä ei helposti sukeudu, mutta ehkä voit ker- kertoa meille tämän myöhemmin. Onko kollegoilla vielä jotain kysymyksiä? ja herra, ja herra herra haluaa puhua jossain vaiheessa. Hän, hän on oikeusvaliokunnan toinen esitteli. Hän mielellään voi puhua. En mitenkään painostaa sinua siihen, mutta jos haluat. Mielelläni tarjoan mahdollisuuden. Nyt puhumme erityisestä tekijästä yhteisen eurooppalaisen kauppalain erityispiirteistä ja tämä on tullut kuluttajaoikeusdirektiivin yhteydessä jo esille ja sen oikeus vetäytyä sopimuksesta, perua sopimus. Senilova ja Mayer voisivat sitten esittää lyhyesti, mitä IMIKOssa on päätetty tästä vaikutusarvioinnin terveystarkistuksesta. Minulla on useampi kysymys siitä, että sitten voisitte tavata kysymysten esittää aikaisemmin. Christopher Warner, joka aikaisemmin jo puhuikin, joka on oikeudellinen asiantuntija brittien kuluttajajärjestö Witchissä, joka on seurannut tätä hyvin, hyvin tarkkaan, joka on ottanut osaa komission asiantuntijaryhmien kuulemiseen. Hän aloittaa esityks, itsensä. Ja sitten tohtori Robert Benninghausen joka on linklater toimiston asiantuntija, joka kertoo käytännön juristin näkökulmasta yhteisestä eurooppalaisesta kauppalaisesta ja mitkä ovat kuluttajien ja yritysten vaatimukset. Eli 20 minuutin esitystä ja kello alkaa ihan ajallaan. Ja ens, ensiksi herra Vuona. Thank you, Mr. Chairman. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos hyvät näistä herrat, että minulla on mahdollisuus puhua tänä iltapäivänä täällä. Halusin vain sanoa, että kun puhun Witsin nimissä, olen sen edustaja. Nämä kannat eivät ole ehkä ainutlaatuisia yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan kuluttajajärjestöt kautta Euroopan ehkä ovat samalla linjoilla. Ihan lyhyesti, jos ette tunne Witchia, Witch on suurin kuluttajajärjestö Euroopassa – emme tavoittele voittoa, olemme riippumaton hallituksista, yrityksistä. Laitamme itse toimintamme, emme saa tukea hallituksilta, viranomaisilta, sidosryhmiltä. Olemme johtava Bökin jäsen ja me pyrimme parantamaan oloja kuluttajien kannalta, niin kuin näistä kalvoista nähdään. Ennen kuin puhun tuosta peruuttamisoikeudesta, niin haluaisin sanoa, että me olemme samaa mieltä siitä, että tämä on tärkeä lainsäädäntö. Ajatellen kuluttajasuojaa ja erityisiä kysymyksiä, jotka tulevat esiin, mutta samalla tässä on uudenlainen lähestymistapa, kun tämä on valinnainen. Me haluamme varmasti, että tämä onnistuu hyvin, jos lähdetään tähän suuntaan tulevaisuudessa lainsäädännön osalta. Ja halusin aluksi sanoa, että on hienoa, että IMKO keskittyy kuluttajaan ja esittää tärkeän kysymyksen, onko tästä etua kuluttajalle. Ja tämä on tietenkin se kysymys, jota järjestömme Which esittää. Me täysin tuemme kaikkia toimia, joilla parannetaan kuluttajien kannalta sisämarkkinoita. Emme voi tukea yhteistä eurooppalaista kauppalakia syistä, joita on jo esitetty, jotka näkyvät tässä kalvolla lyhyesti. Me emme näe aitoa parannusta kuluttajien kannalta yhteisen eurooppalaisen kauppalain kautta. Mutta näemme ikävää kehitystä potentiaalisesti. Haluaisin myöskin vielä yleisen kommenttina esittää tai ennen peruuttamisoikeuskeskustelua. Pohdin, onko nyt oikea aika lähteä katsomaan yksityiskohtaisesti yhteistä eurooppalaista kauppalakia, kun paljon periaatekysymyksiä on vielä ilman vastausta siellä. Onko nyt oikea hetki siis, kun ei myöskään täysin ehkä ymmärretä kokonaiskuvaa ja sitä, mikä tarve on yhteiselle eurooppalaiselle kauppalaille ja mikä vaikutus sillä on. Siksi on vaikea puuttua yksityiskohtiin. Mutta peruuttamisoikeus on kyllä tärkeä esimerkki. Tämä erityis aspekti tässä ehkä voisi auttaa vastaamaan myöskin laajempiin kysymyksiin. Ja nyt Ehkä lopulta näin kuulen, että ajattelette pääsyn tähän peruuttamisoikeuskysymykseen. Minun on pyydetty vertaamaan kuluttajasuojadirektiivien direktiiviä yhteiseen Euroopan kauppalakiin tältä osin. Kuluttajasuojadirektiivissä, kuten varmasti kaikki tiedätte, tämä on oikeus, joka koskee ainoastaan etäsopimuksia tai muualla kuin toimipaikassa tehtyä. Se antaa kuluttajalle oikeuden muuttaa mielen mistä syystä tahansa ja peruuttaa sopimuksen. Oikeus on voimassa 14 päivää siitä kun vastaanottaa tavaran, tavaroiden palveluiden osalta tässä on vähän eroja siellä niinkään sinänsä relevanttia yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta. Kun kuluttaja peruuttaa tämän, niin siihen suhtaudutaan sopimukseen, kuten sitä ei olisi koskaan ollut. Ja 14 päivää on aika palauttaa tuo tuote ja elinkeinon harjoittajalle 14 päivää aikaa palauttaa siitä tehty maksu. Joten kysymys kuuluu, mitä yhteinen eurooppalainen kauppalaki lisää tähän? Kuten tiedätte, kuluttajasuojadirektiivi harmonisoi täysin peruuttamisoikeuden, jotta voitaisiin ottaa samantyyppisiä sopimuksia kautta EUn. Tämä koskee kotimaassa ja rajat ylittävästi tekeviä, tehtäviä sopimuksia, joten mietin tässä, mitä yhteinen eurooppalainen kauppalaki voi lisätä kuluttajansuojadirektiiviin tältä osin ei mitään. Oikeudet ovat lähestulkoon identtiset kuluttajansuojadirektiivissä ja yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaisessa, joten en näe tässä mitään erityistä etua kuluttajan kannalta. Joitain pieniä eroja on kielenkäytössä yhteisen eurooppalaisen kauppalain osalta. Tässä saattaa lähinnä syntyä monimutkaisuutta turhan päiten ja syntyä hämännystä kuluttajien mielessä, mutta kolme, neljä pientä eroa, jotka voivat olla merkittäviä joidenkin kuluttajien osalta. Joissain jäsenvaltioissa verottamisoikeuden osalta se antaa mahdollisuuden perua vähän huonommin ehdoin, jos siirrytään yhteisen Euroopan kauppalakiin. Ja tässä näette esimerkkiä siitä, missä tällainen tilanne voi syntyä. Erityisesti muualla toimipaikassa tehty sopimus. Erityishuolenaihe, jos ajatellaan sopimuksia, joissa kuluttaja on erityisen altis kohtuuttomille ehdoille. Ranskassa esimerkiksi ei voida ottaa maksuja vastaan tämän kauden aikana, mutta yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa tällaista kieltoa ei ole. Kahdeksan jäsenvaltiossa tämä ei koskisi sopimuksia, jotka ovat alle 50 euron arvoisia. Ja vielä kymmenessä jäsenvaltiossa peruuttamisoikeus poistetaan joistain sopimuksista, jotka ovat alle 50 euron arvoisia, koska tällä hetkellä ei ole mitään tällaista kynnyssummaa. Eli 18 jäsenvaltiossa näin yhteinen kauppalaki tarjoaa huonommat kuluttajasuojamahdollisuudet kuin tällä hetkellä direktiivissä. Jos ajatellaan samankaltaisuuksia, eteneväisyyksiä, niin voitaisiin pohtia sitä, miten voidaan verrata näitä kahta järjestelmää. Minä halusin puuttua niihin aloihin, joissa kuluttajasuoja heikkenisi ja kysyisin, voiko kuluttaja välttää nämä tapaukset ja ainoastaan kaup- käydä kauppaa niin, että saa suuremman suojan kuluttajasuojadirektiivistä, kuten jo mainittiin. Vastaus on ei välttämättä. Näin siitä syystä, että vaikka yhteinen eurooppalainen kauppalaki on valinnainen, se lippuu siitä, minkä päätöksen yritys tekee. Eli kuluttaja voi ainoastaan valita, käykö kauppaa tietyn elinkeinoharjoittajan kanssa. Tämä on tietenkin ongelma, jos tietyllä taholla on monopoli tietyn tuotteen osalta. Tai jos kaikki myyjät käyttävät yhteistä eurooppalaista kauppalakia, näin ei olisi mitään valinnan mahdollisuutta paitsi jättää tuo teostamatta. Ja vaikka kuluttajalla olisi vaihtoehto, niin se olisi relevanttia, jos kuluttaja tietäisi tarkkaan, mitä eroja kuluttajasuojadirektiivin ja yhteisen eurooppalaisen kappalain osalta. Liitteessä kaksi esimerkiksi valit todisteta kuluttajaa siitä, mitä eroja on peruttamisoikeuden osalta, siksi että tässä ei anneta mitään sellaisia vastauksia, jotka olisivat tarpeen, jotta kuluttaja voisi tietää, mitkä kuluttajan oikeudet ovat. Periaatekysymyksenä voitaisiin sanoa, että kun valitaan, niin pitäisi voida saada samanarvoinen suojan taso kaikkialla Euroopassa, eikä pitäisi velvoittaa kuluttajaa löytämään se versio, joka antaa parhaimman tuen. näillä tällä hetkellä, eikä niin pitäisi olla. Kuluttajasuojadirektiivi direktiivin kautta kai haluttiin lähinnä tukea juuri suojella kuluttajaa, joka on heikompi osapuoli. Jos ajatellaan sitä, miten leikataan suojelun tase, tasoa, niin tässä lähinnä kyllä yritysten kohdistuva paine lisääntyy. Nyt on jo peruuttamisoikeus EU:ssa kaikissa etäsopimuksissa, jotka solmitaan muualla kuin toimipaikoissa. Jos ajatellaan täysin harmonisoida, niin – täs, tämä ehdotus on samantyyppinen, mutta ei identtinen. Siellä on pieniä aloja, joilla sanamuoto on erilainen tai artiklojen muoto. Ei tällä ehkä ole valtavaa vaikutusta tarjottuun suojaan, mutta se voi olla kyllä ratkaisevaa oikeudelliselta kannalta. Toisenlainen sanamuoto voi johtaa ajan myötä vähän erilaiseen tulkintaan, erityisesti artiklassa 4 liitteessä 1, jossa sanotaan, että tätä pitää itsenäisesti tulkita. On katsottava sitä, mitkä olisivat sopivimmat mahdollisuudet tehdä tämä valinta. Pitäisi pohtia siis, miten tämä toteutuu, jos tehdään kauppa rajat ylittävästi tai ainoastaan omassa kotimaassa. Ja tässä syntyy tärkeä periaate, kysymys, johon ei ole saatu vielä vastausta. Miten saadaan johdonmukaisuutta yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja muun kuluttajasojan lainsäädännön välillä. Jos tässä ei onnistuta, pelkään pahoin, että liiketoimintakustannukset kasvavat. Meidän pitää keskittyä edelleen siihen, onko tässä todella etua kuluttajille tässä uudistuksessa. Mitä voitaisiin tehdä muiden keinojen kautta? Esimerkiksi mallisopimusten, josta on jo keskusteltu ei saa unohtaa kysymystä siitä, tarvitaanko yhteistä eurooppalaista kauppalakia ollenkaan. Kuluttajansuojadirektiiviä pitää vielä täytäntöön panna. Tärkeää on harmonisoida oikeutta, joka liittyy etäsopimukseen, joita solmitaan muualla kuin elinkeinonharjoittajan tiloissa. Ennen kaikkea on tärkeää, että saadaan jotain, josta on etua sekä kuluttajille että yrityksille. Uskoakseni tässä on pitkä tie kuljettavana, mutta Witch mielellään tekee yhteistyötä kaikkien kanssa, että tähän tavoitteeseen päästään. Kiitos. Paljon kiitoksia myös siitä, että pysyt niin hyvin aikarajassa. Nyt viimeinen asiantuntijapuheenvuoro ennen kuin seuraava keskustelu ja kysymyskierros alkaa. Tohtori Robert Bellinghausen. Minulla on ilo antaa sille puheenvuoro kymmeneksi minuutiksi. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Minä puhun asianajajien järjestön nimissä tänään. Annan asianajajien kantaa käytännön työstä. Meidän järjestömme puoltaa, näin on sanottava, yhteisen eurooppalaisen kauppalain käyttöönottoa tietyin ehdoin. Erityisen keskeinen ehto on se, että turvataan se, että yhteisöjen tuomioistuimessa on riittävästi mahdollisuuksia käsitellä näitä kysymyksiä. Silloin olemme samaa mieltä siitä, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki, jossa myyjä kaikkialla Euroopassa voi myydä tuotteitaan saman oikeuden mukaan, on eduksi yrityksille, pk-yrityksille erityisesti ja myös jotain aivan loistavaa kuluttajan kannalta. Aihe tämän päivän esityksessä on, kuten kuulitte, herra Werner, tässä herra Vennin puheenvuorosta on se, että tässä ei ole valtavasti uudistuksia. Muutokset, joita tehdään peruuttamisoikeuteen, ovat melko marginaalisia, joten tässä on vähän vaikea nyt toisena puhujana lähteä vertaamaan näitä hyvin samantyyppisiä tekstejä, mutta haluaisin kuitenkin sanoa jotain. Ensimmäisestä kalvosta näette yhteisen eurooppalaisen kauppalain ja tietenkin kansallinen kauppalaki 27 jäsenvaltiossa myös pyrkii siihen, että integroidaan kuluttajasuoja. Se liittyy täysin harmonisoituun, samoin kuin minimiharmonisointiin, ja näin voidaan sanoa lähtökohtaisesti, että kuluttajan oikeus on lähtökohtaisesti yhtä tärkeä, mutta ei ainoa tavoite yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa samoin kuin se ei ole kansallisessakaan järjestelmässä. Siksi minun mielestäni on sellainen tilanne, että ei pidä niinkään kysyä, mitä yhteinen eurooppalainen kauppalaki tuo lisää kuluttajasuojaan verrattuna direktiiviin, vaan oikeammin pitäisi kysyä sitä, mikä kuluttajasuojan taso on se, jota ylläpidetään ja mitä se saa sen lisäksi aikaiseksi. Ja silloin pitää ajatella ihan muita asioita, esimerkiksi sitä, miten tuetaan sisämarkkinoita. Kuluttajasuojaulottuvuudesta olen samaa mieltä professori Stixin kanssa, että jos ajatellaan tiukkaa Saksan lainsäädäntöä, niin standardista pidetään lähes sataprosenttisesti kiinni, eli korkea kuluttajasuojataso myös Saksan oikeuden mukaan yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa. Ehkä voitaisiin jopa konkreettinen peruuttamisoikeus ottaa nyt esimerkiksi tässä siitä, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki juuri kuluttajasuojan osalta voi tarjota jotain ratkaisevan tärkeää, koska jos ajatellaan täyttä harmonisointia, täydellistä harmonisointia, niin se ylläpitää standardia peruuttamisoikeuden osalta lähes täysin, mutta lisäksi on tuo vähimmäisharmonisointi, ja siinä on hyvin sirpaloitunut näkymät. Se nähdään tästä kuvasta, koska kansallinen kauppalaki 27 jäsenvaltioissa täytäntöön panee eri tavoin näitä vähimmäisvaatimuksia, ja tämä totta kai johtaa siihen, että harmonisointi ei ole täydellistä, se voidaan nähdä hyvin esimerkiksi elinkeinon harjoittajan tiedotusvelvollisuuden yhteydessä. Ja tässä olen juuri sitä mieltä, että vähimmäisharmonisoinnin yhteydessä yhteinen eurooppalainen kauppalaki voi näyttää vahvuutensa, koska se mitä tässä nähdään on se, että täytäntöön pannaan uutta eurooppalaista kauppalakia, jolla ei ole historiallista taakkaa ikään kuin joka ei joudu orientoitumaan aikaisemman mukaan, kun on mahdollisuus lähes samanaikaisesti lähteä täytäntöön panemaan kuluttajasuojaa uudessa yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa. Tämän pitäisi olla kiinnostavaa kaikille sekä kuluttajille että yrittäjille, mutta ei tässä estetä täyshormonisoinnin yhteydessä tuota sirpaloitumista sinänsä, vaan ehkä – saadaan aikaan parempi laatuista harmonisointia verrattuna vähemmäisharmonisointiin, eli verrattuna siihen, mitä 27 jäsenvaltiota yksittäisenä voi esittää. Kiitos. Ja siksi yhteinen eurooppalainen kauppalaki, myöskin kun ajatellaan kuluttajasuojaa, on ylempitasoisena kuin kuluttajadirektiivi. Eli mitä kuluttaja hyötyy tästä – mikäli tämä peruutusoikeus kaikissa jäsenvaltioissa on samanlainen, jos sama, tai jos sama jotain tuotetta ei edes voi ostaa toisesta jäsenvaltiosta vain siksi, että yritys ei tarjoa toimitusta toiseen maahan. Ja käytännössä tietysti on pieniä ja suurempiakin yrityksiä, jotka haluavat välttää näitä kustannuksia, eivätkä halua toimittaa näitä tavaroitaan kaikkiin jäsenvaltioihin erilaisen lainsäädännön alaisuudessa. On esimerkiksi eräs amerikkalainen, ja hän halusi tehdä toimituksen kaikkialle Eurooppaan. Ja sitten hänelle piti vain todeta, että ikävä kyllä minun täytyy toimet, lähettää teille 26 muun juristin luokse. Ja jokaisen, jokainen jäsenvaltio käsitellään erikseen. Ja tämä johtaa siihen, että yrittäjä unohtaa koko EUn tai keskittyy ainoastaan suuriin jäsenvaltioihin, joissa liikevaihto-odotukset ovat suuremmat kuin nämä kulut heti alkuvaiheessa. No, kuluttajalla on sitten peruutusoikeus, mutta hän ei pysty ostamaan tätä tuotetta, koska pienemmässä jäsenvaltiossa tätä tuotetta ei ole saatavilla eikä sitä sinne toimiteta. No sitten kun puhutaan näistä konkreettisista säännöistä, niin puhun ihan lyhyesti. Käyn läpi nämä kalvot, koska aikaisemmat puhujat ovat jo todenneet, että kuluttajadirektiivistä löytyy tämä täsmällinen sisältö. Ja siinä punaisella on sitten tämä artikla kuluttajadirektiivistä, ja tämä on tärkeää, koska on sanottu, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki ei liity pelkästään kuluttajasuojaan, vaan siinä pitää löytää myöskin kompromissi, kun ajatellaan myyjien ja kauppiaiden etuja. Ja sitten seuraavilla sivuilla on sääntöjä, jotka heijastelevat eurooppalaisen lainsäätäjän toiveita, ja että saataisiin aikaan korkeatasoinen kuluttajasuoja myöskin perutusoikeuden osalta. Seuraavilla sivuilla voidaan nähdä, että lähes kaikki kohdat ovat samanlaisia. Ensinnäkin perusoikeus sinänsä, siinä on poikkeukset. No sitten yksityiskohtia voitte katsoa tarkemmin. Ja sitten oikeuksien käyttämisestä, perutusajanjakso, perutuksen seuraamukset – myyjän velvoitteet perutustapauksissa ja sitten myöskin kuluttajan tilanne perutustapauksessa. Ja sitten vielä, mitä tapahtuu sitten muihin sitoksissa, tähän sidoksissa oleviin sopimuksiin. Ja kysymys siitä, onko tämä mahdollista, onko tämä sitova sääntö. Eli tässä voin jo todeta, ainakin mitä tulee tähän perumisoikeuteen. Eli kuluttajat eivät tästä uudesta säännöstä kärsi, vaan kaikki on lähestulkoon kopioitu vanhasta säännöstöstä. Ja muillakaan aloilla tästä, tätä ei tarvitse pelätä. Ja tämä menee pidemmälle kuin pelkkä kuluttajasuoja, koska jos ajatellaan tätä peruutusoikeutta, niin tämän pohjalta on mahdollista, että myöskin pienet yrittäjät voivat tarjota tuotteitaan kaikkiin jäsenvaltioihin, koska silloin pitää ainoastaan kerran luottaa tähän yhteiseen kauppalakiin ja että näin hän voi myydä enemmän tuotteita alemmin kustannuksin ja hän joutuu käsittelemään vain yhtä eurooppalaista lainsäädäntöä sen sijaan, että joutuisi käsittelemään jokaisen valtion omaa lainsäädäntöä erikseen. Kiitos. Good. Well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia tuosta erittäin selkeästä ja hyödyllisestä taulukosta. Ja uskonpa, että meillä on joukko kysymyksiä, jotka liittyvät vertailudataan koskien kuten oikeusdirektiiviä, kansallista lainsäädäntöä ja YEK. Tiedän, että komissiolla paksu asiakirja näistä asia, haaroista, jos olette kiinnostuneita. Nyt muodolliset puheet ovat ohi. Nyt, ja nyt ensiksi kommentit jäseniltä ens, toiseen asiantuntijakierrokseen ja sitten ehkä vähän yleisempiä loppupäätelmiä ehdotuksista. No, jos joku asiantuntija haluaa osallistua keskusteluun, niin siitä vaan. Haluatteko puhujalistalle? Halusiko joku jäsen ensin puhua? Halusiko joku ampua lähtölaukauksen? Tai ehkä minä voisin aloittaa. Me saimme erittäin kiinnostavan ja selkeän analyysin tohtori Bellinghausenilta. Kannattaa asiantuntija juristilta, että yhdellä alueella ää, äh, liittyen oikeuteen peruttaa sopimus, yhteinen eurooppalainen kauppalaki ja kuluttajan tämä rinnakkain. Tämä oli samaa, mitä herra Stammeier totesi. Tässä ei ole mitään yllätystä. Mutta tämä laajempi kysymys liittyy siihen, mitä herra Stöck sanoi tässä alussa. Ja tämä liittyy siihen, mitä herra Warner ja herra Goyens esittivät. Eli jos olennaiset osat yhteistä eurooppalaista kauppalakia ovat identtisiä kuluttajadirektiivin kanssa, ja täällä ollaan juuri dir- transponoitu. Tässä on kysymystä on kuluttajan oikeusdirektiivi transponoituna tuottamaan suurimman osan niistä eduista, joita yhteinen eurooppalainen kauppalaki tuottaisi olematta niin monimutkainen, vaikka tilanne, niin kuin herra Stöcks sanoi, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki on merkittävämpi, parempi paketti, koska se menee pitemmälle kuin direktiivi. Ja kiinteisiin kuvio oli herra Bellinghausenin kuvio, ehkä me voimme vielä katsoa myöhemmin, jossa hän antoi ymmärtää näiden kahden yhtäläisyydet. Siinä oli noin 27 blokkia. Ja siinä kiinnitti huomiota harmonisoidun asetuksen epäjohdonmukaiseen täytäntöönpanoon. Ja kysymys on siis, että onko yhteinen eurooppalainen kauppalaki reaktio siihen, että jäsenvaltiot eivät kykene harmonisoimaan lainsäädäntöä kunnolla, mikä on johtanut 27 erilaisia järjestelmää, Vaikka onko tämä merkittävä askel eteenpäin kuluttajan oikeuksien kannalta, koska tämä tarjoaisi lisäarvoa verrattuna kuluttajan oikeusdirektiiviin. Nämä ovat nämä aamun kysymykset. En tiedä, haluaisiko herra Bellinghausen aloittaa keskustelun tästä liittyen näihin laatikkoihisi. Kertoisitko harmonisoinnista ja miksi sinulla on 27 laatikkoa harmonisoidussa lainsäädännössä? Ja vielen Dank. Ähm, ja. Paljon kiitoksia. Tämä on status quo lähtökohtana, että minimiharmonisoinnin alalla ei saada identtisiä oikeudellisia puitteita. Samalla on sanottava, että täysharmonisointi myöskin kohtaa rajansa kuluttajasuojadirektiivin yhteydessä. Tämä jo nähtiin. Jos tässä poliittisesti todetaan, että tässä ei kuitenkaan päästä eteenpäin ainakaan suurin askelin, niin silloin olen sitä mieltä, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki voi olla hyväkin tie eteenpäin. Samalla vastaisin kyllä molempiin kysymyksiin, joita esitettä siinä lopuksi. Kyllä, yhteinen eurooppalainen kauppalaki auttaa harmonisoimaan kuluttajan oikeuksia, koska tämä pirstaloitunut tilanne poistuu ja saadaan mahdollisuus luoda laki, jossa ei ole historiallista taakkaa. Näin siis valitaan kerralla tämä ja tässä mennään siis pidemmällekin, koska yhteinen eurooppalainen kauppalaki ei ole tärkeä ainoastaan kuluttajan kannalta, vaan pitää ajatella, mitä se tekee sisämarkkinoiden eteen. Ja tässä minä olen hyvin optimistinen ajatellen juuri PK-yrityksiä, jotka ehkä voisivat, anteeksi, Euroopan laajuisesti tarjota parempina paremmilla hinnoilla tuotteita. Vastaisin siis kyllä. Tässä näin suurta lisäarvoa yhteisen kauppalain osalta. Kiitos. Uh, Mr. Warner. I'm going to get Mr. Warner. Herra Warner, voi vastata tähän sitten Schwab. Kiitos puheenjohtaja. Lähtien herran Bellinghausen argumenteista tästä asteesta, jos on ongelmia täytäntöönpäinä lainsäädäntöä 27 jäsenvaltiossa, niin mitä meillä tässä ehdotetaan, YEG, jonka jokainen yritys täytäntöön panee Euroopassa. Jos jokaisen niiden tehtävään tulkita yhtä eurooppalaisen kauppalain periaatteita, Herra herää, herää tästä kysymys, väheneekö pirstoutuneisuus? Puheenjohtaja puhui oikeus direktiivin oikeuksista ja siitä, ovatko YK e oikeudet identtiset. On tärkeää ymmärtää, että ne ovat sisällöllisesti identtisiä, mutta ei siinä, miten ne ilmaistaan, joten oikeudesta näkökulmasta tämä voisi ajan myötä johtaa ongelmiin tulkintoihin, tulkinnoissa, jossa kaksi pykälää johtaa että erilaisiin juridisiin tulkintoihin. Kysytkö, onko mitään hyötyä siitä, että YEKssa olisi isompi sopimuksen peruutusoikeus, kun kuluttajaoikeusdirektiivistä ei ole mitään hyötyä, että on kaksi järjestelmää, jotka lähtevät samasta lähtökohdista. Mutta ei ole mitään ympäristöä, joka takaisin tänne kehittyisivät samaan suuntaan. Eikä mitään takia, että ne olisivat 50 vuoden kuluttua yhtä lähellä toisiaan kuin nykyään. Tämä aiheuttaa ongelmia sekä kuluttajille että yrityksille very much. Mr. Schwab indicated he wants... Schwab halusi myös puhua. Tämä te ensin. Haluatko joku muu jäsen liittyä keskusteluun? Schwab. Kiitoksia puheenjohtaja. No minäkin huomasin tämän ja haluaisin vielä tämän ottaa esille ja tehdä tähän tarkistuksen, mitä tulee tähän erilaiseen sananmuotoon perutusoikeuden osalta. Mutta tämä keskustelu myöskin osoittaa, että tämä, on yksi, yksi, yksi, tämä liittyy yksityiskohtiin ja myöskin siihen, millainen kanta eurooppalaisella lainsäätäjällä on näihin kysymyksiin. Bellinghausen, no olen hiukan eri mieltä kuin hän. Minimiharmonisoinnilla ei päästä samaan tulokseen ja se nyt ei ole mikään salaisuus. Ja tässä on huono puoli se, että hän on oikeassa myöskin täysharmonisoinnin osalta, koska silloinkaan ei päästä samanlaisiin tuloksiin. Ja valiokunnassa on tästä puhuttu jo sisämarkkinoiden hallinnoinnin yhteydessä. Ja siksi voin myöskin vähän kritisoida tätä ja tiedän, että täysharmonisointi, kuten Seifert ja Goyens, pitävät parempana vaihtoehtona. Eli se ei välttämättä ole kuitenkaan parempi ratkaisu. No itse olen vasta kahdeksan vuotta ollut Euroopan parlamentissa, mutta Mayer ja Lene ovat olleet täällä pidemmällä ja ovat puhuneet siitä, että yksinkertaistaminen ei olisi kovin monimutkaista, jos sitä yritettäisiin, ja että jos komissio nyt jossain vaiheessa, kun ajatellaan sisämarkkinoiden kehittymistä, niin olisi hyvä, että jotain nyt tapahtuu. Ja nyt teiltä kuulen, että joko tämä ei ole riittävän hyvä tai sitten liian monimutkainen, mutta tämänhetkinenkin tilanne ei ole riittävän hyvä ja on liian monimutkainen. Eli lainsäätäjälle täytyy myöntää, että voisin tukea tätä, koska vihdoinkin tämä tilanne siirtyisi eteenpäin. Ja esimerkiksi tässä kysymyksessä Seifert PK-yritysten osalta ja sitten Goyens kuluttajien osalta sanoi, että me olemme valmiita Euroopan tasolla löytämään kultaisen keskitien Euroopan ja jäsenvaltioiden välillä, mutta ongelma on se, että tässä nyt neuvotellaan ja tiedämme, että kuluttajadirektiivin täytäntöönpano on taas eri jäsenvaltioissa erilaista. Ja olin hiukan epätoivoinen, koska en nyt oikeastaan näe, millä tavalla tämä asia voitaisiin saada onnellisen päätökseen. Ja esittelijä on ehdottanut, että meidän täytyy päättää, haluanko lisää Eurooppaa vai emme. Jos teillä on tästä ehdotuksia, niin se on hyvä, mutta teidän täytyy todellakin olla valmiita kuluttajajärjestöissä saada aikaan yhtenäisyyttä, eikä sitten sanoa, että kokeillaan tätä uudestaan parin vuoden päästä. Harvinsointi on hyvä, mutta jos se tuo lisää yhtenäisyyttä, eikä vain luo epäilyksiä tämän suhteen. No, tämä nyt oikeastaan ei ollut mikään kysymys, vaan lausunto, mutta minulla oli pakko se kuitenkin esittää. Okay, well, no, I think it was an important oli tärkeä näkökohta. Onko ensimmäisen asian lisäkysymyksiä? Sen jälkeen voi puhua näihin filosofisiin kysymyksiin, joihin herra Schwabkin tarttui. Onko yhdelläkään jäsenellä mitään täsmällisiä kysymyksiä asiantuntijalle? Selvä. Liitytään näihin, siirrytään näihin laajempiin kysymyksiin. Eli kuten herra Schwab totesi, miten tästä eteenpäin komissio on tehnyt ehdotuksensa, olemme kuulleet erilaisia tärkeitä näkökohtia, kuten Rashvab totesi. Meidän täytyy tehdä päätöksiä realistisesta etenemistavasta. Olasin Seifertin alkukommentteihin. Hän totesi, että käsite vai, valinnan eurooppalainen laki toimii jossain niin tasapaino, että sekä kuluttajat että business pitävät sitä hyvänä vaihtoehtona. En usko, että tänä iltapäivänä olemme siirtyneet kovin pitkälle tässä, tämän kysymyksen vastaamisessa. Loppujaksossa voisin peistää kaikki asiantuntijat kiperään tilanteeseen. Kysyn, mitä eteenpäin? Mitä neuvoja? Goinsilla on ollut ehdotuksia, jotka liittyvät vaihtoehtoon hän voi käsitellä sitä. Minusta vaikuttaa sille, Seifertin harjoitus kannattaa ottaa huomioon, jos kukaan ei ole tyytyväinen tähän ehdotukseen. Jos kukaan ei ole tyytyväinen tähän, sitten täytyy ehkä miettiä vaihtoehtoja. Ja toinen vaihtoehto ehkä liittyy niihin, joita resursseja meillä on. Rava Goyensin Kantaan, on, että meidän pitäisi pyrkiä parantamaan kuluttajan oikeusdirektiiviä täällä vielä täysin täytäntöön pantoon. Ja Schwab, ymmärtääkseni. se, siihen, onko nyt oikea kysymys panna paljon resursseja valinnaiseen välineeseen, Ehkä aiheuttaa paljon poliittisia riitoja, kun me voisimme ehkä mieluummin miettiä kuluttajanoikeusdirektiivin parantamista ja sen täytäntöönpanoa rakentavasti. Ja sitten palata sitten myöhemmin eurooppalaiseen kapalakiin. Steinmeier ja hänen komissaarinsa voivat ehkä keskustella tästä. Mutta voisin kääntyä herra Stökin puoleen, näyttäkö minut täältä? Voimme edetä asiantuntija kerrallaan. Ja voitte minuutissa kahdessa kertoa mitä pitäisi tehdä. Sitten pyydän esittelijöitä valaisemaan kysymyksiä. Voisitteko tekin puhua vähän seuraavista vaihtoehtoista, vaihtoehtoarvioinnista terveestä, tästä va- vaikutusarvioinnin terveystarkistuksesta? Herra Steik. Kiitos puheenjohtaja. Tie eteenpäin tästä olisi mielestäni sellainen, että nähtäisiin pilottihankkeena yhtenä eurooppalainen kauppalaki, jonka ei pitäisi haitata kuluttajalainsäädännön jatkokehitystä. Ja aikaisemmin on sanottu, että on hankalaa, kun on vähän poliittisia rajoitteita siinä, miten voidaan edetä täydellisen harmonisoinnin osalta. Eli pidettäisiin vähän taukoa parin vuoden ajan ja kokeiltaisiin tällaista pilottihanketta – se saadaanko täydellinen harmonisointi aikaiseksi vai ei, en tiedä. Ja jos saadaan, niin ongelma ehkä on täytäntöönpanossa sirpaloituminen ja täytäntöönpano tässä, mutta ehkä näitä seikkoja pitäisi kuitenkaan liioitella. Meillä on eri järjestelmämme, mutta tuomioistuimen myös yhteiseen tuomioistuin tietenkin olisi tässä tulkitsemassa sekä kuluttajalainsäädäntöä että yhteistä eurooppalaista kauppalakia. Ei tämä niin suuri kysymys mielestäni ole. Annettaisiin nyt yhteiselle eurooppalaiselle kauppalaille mahdollisuus, mutta ei nähtäisi sitä ihan viimeisenä askeleena tässä työssä. Ja, das wäre auch äh, mein Fall. Niin, minä olen samalla kannalla. Eli meidän pitää antaa tälle kauppalaille mahdollisuus ja edut, joita yhteisessä eurooppalaisessa kauppalaissa on kuluttajillekin. Ne ovat paljon suuremmat kuin ne haitat, joita joissain yksittäisissä jäsenvaltioissa, joissain kysymyksessä saattaisi olla kuluttajasuojan osalta. Eli tätä täytyy miettiä ja meidän täytyy päästä korkeaan kuluttajasuojan tasoon ja varmistaa, että kuluttajasuoja useimmissa tapauksissa on nyt parempi. Meidän pitää edistää sisämarkkinoita ja 10, 20, 30 vuoden kuluttua ei enää kukaan muistakaan kansallisia kuluttajasuojasääntöjä, koska eurooppalainen kauppalaki on niin houkutteleva, että se on jo poistanut sitten kansalliset järjestelmät kokonaan käytöstä. Ja, also ich möchte noch mal... No niin, lyhyesti palaisin edustaja Schwabin puheenvuoron. Joistain asioista ei päästä koskaan yksimielisyyteen kysymyksestä voidaan kiistellä sata vuotta, eli siitä, miten pitkä valitusoikeus esimerkiksi on. Jos katsotaan tätä kysymystä nyt kokonaisuutena, minä pidän kyllä yhteistä eurooppalaista kauppalakia järkevänä tienä, kuten Bellinghausen sanoi, tällä ei ole sellaista historiallista taakkaa entisestään Pitäisi vähän nyt jättää pois se ajatus, että koko vertaillaan yhteistä eurooppalaista kauppalakia kuluttajalainsäädäntöön ja ajatellaan, miten tässä nyt edetään ja koska. Tästä ei ole oikein hyötyä. Voitaisiin nähdä yhteinen eurooppalainen kauppalaki, ottaa se vaihtoehtoisena menetelmänä. Antaa sille siis mahdollisuus. Minä olisin samaa mieltä pari-kolme vuotta ja sitten katsottaisiin, miten tämä toimii käytännössä. Mahdollisesti se on se katastrofi, mahdollisesti taas ei. Mutta ei pitäisi nyt liikaa vertailla lainsäädäntöä kuluttajasuoja-alalla yhteisen eurooppalaisen kauppalakiin. Ei tässä nyt pitäisi ajatella, että kuluttaja täysin ilman suojaa, mutta kun tästä keskustellaan aina katsotaan tällaista kilpailua lainsäädännön, nykylainsäädännön ja yhteisen eurooppalainen kauppalain välillä, ja se ei ole mielestäni järkevää. Minusta tällä yliarvioidaan yhtäältä harmonisoinnin, sopimusaikaisen harmonisoitumisen vaikutuksin, kielteisen vaikutuksen rajat ylittävässä oikeudessa. Sitten tässä on tämä myytti yhteisen eurooppalaisen kauppalain tuommoista yhtenäisyyttä. Ei tule olemaan yhtenäistä oikeudellista järjestelmää, joka pätisi kaikkiin pk-yrityksiin. Ne joutuvat se selviytymään eri järjestelmien kanssa. Yksi asia on selvää, juristeille tulee lisää työtä. He joutuvat vastaamaan kaikenlaisiin hankaliin kysymyksiin, jotka ovat nyt pikkasen lakastu matan alle. Minusta tämä valinnainen väline ei toimi kuluttajan kannalta. Vähän sitä pitää pilottina. Meidän mielestä Siinä ollaan pahalaisen asianajajana. Pitää ajatella, ajatella kulttuuria. Meidän pitäisi esimerkiksi ajatella mallisopimusta työskennellä yritysten kanssa tästä pehmeän oikeudenkäynnin puitteissa ja tarttua yritysten ja kuluttajien käytännön ongelmiin rajoitusongelmissa. Ja meidän täytyy kummankin luopua vähän kannoistamme, että saamme neuvottelutulokseen. Mutta jos meillä on neuvottelutulos, riittäyttämisriski tuomioistuimessa alenee ja kuluttajien asema paranee. Thank you. So in, in terms of the way for... Eli miten edetään? On selvää, että kuluttajasuojadirektiiviä on pantaa täytäntöön jäsenvaltioissa ennen kuin voidaan nähdä, pitäisikö tähän asiaan puuttua vielä siis siltä osin, mitä kuluttajasuojadirektiivissä on katettu. Joskus katsovat, että ei tälle direktiiville ole annettu vielä edes mahdollisuutta ja se on vähän yllättävää. Tässä harmonisoidaan sääntöjä, jotka liittyvät tärkeimpiin oikeuksiin, etäsopimuksiin. Nehän ovat nyt kaikkein tärkeimpiä sopimuksia, kun ajatellaan sisämarkkinoiden kehittymistä. Eli sille pitää antaa aikaa kehittyä. Ja direkt- direktiiville pitää antaa aikaa kehittyä ja meidän sijoittaa resursseja sinne, missä tarvitaan eniksen, eniten esimerkiksi digitaalisiin oikeuksiin tai puuttua kysymyksiin, jotka liittyvät tämänhetkisiin oikeudellisiin esteisiin, joiden takia yritykset eivät käy kauppaa toisissa maissa, esimerkiksi tekijänoikeudet, tuotemerkit, erilaiset mainosmenettelyt eri maissa. Eli näillä säännöillä on merkitystä yrityksille, kun ajatellaan oikeudellisia kysymyksiä. Mutta näiden lisäksi täytyy katsoa, että suurimmat esteet rajat ylittävälle kaupalle ovat käytännön kustannukset, kun ryhtyy liiketoimintaan uudessa maassa, työllisyyssäännöt, verot ja niin edelleen. Ne eivät liity sopimusoikeuteen. Mutta ennen kaikkea tärkein asia, johon täytyy keskittyä, on se, että yhteinen kauppalaki on ehdotus, ja siitä koituu hyötyä kuluttajille. No meillä on erilaisia kantoja, pitääkö se paikkansa, mutta meidän täytyy keskittyä tähän kysymykseen. Teimme mitä hyvänsä, niin onko siitä hyötyä kuluttajille? Paljon kiitoksia. Kysyisin, haluatko Stammajer esittää kantansa. Sitä näen puheenvuorot Majerille ja Seneloivalle kuulemisen lopuksi. Stanmaja. Teillä oli joukko kysymyksiä, jotka liittyvät tarjolla olevaan tietoon. Olisi hyvä, jos voisitte vahvistaa. Olette minulle niin sanonutkin, että olisitte mieluummin kuvanneet Eurooppala, Euroopasta kauppalakia laajemmin suhteessa kansallisen lainsäädäntöön. Meillä oli yhdeltä kansalliselta kuluttajajärjestöltä kysymys liittyen tähän Ehkäpä tämä teidän vertailunne on yleisesti saatavissa. Voisiko kertoa siitä? Voisiko kertoa, mitä näkemyksiä sinulla on tulevaisuuden suhteen? Paljon kiitoksia puheenjohtaja suoraan kysymykseenne. Teille ja muiden valiokuntien puheenjohtajille ja neuvostolle olemme lähettäneet kaksi taulukkoa. Ensimmäinen jo muutama kuukausi sitten kevään loppupuolella – Siinä vertailtiin yhteistä eurooppalaista kauppalakia Akiin. Toinen taulukko ei ole vielä täydellinen, se vertailee yhteisen eurooppalaisen kauppaoikeuden sitovia säädöksiä ja kansallista oikeutta, jota ei ole harmonisoitu. Tämä toinen taulukko, joka on lähetetty teille myös neuvostolle totta kai, koskee puolta kaikista kuluttajasuojan määräyksistä ja puolta jäsenvaltioista. Ja tuo toinen osa sitten toimitetaan tämän vuoden aikana tai ensi vuoden alkupuolella, mutta halusimme mahdollisimman pitkälti vastata kysymyksiin, jotka tulivat ensimmäisessä keskustelussa esiin Gepätin ja Mairin puolelta. Halusimme mahdollisimman pian toimittaa teille jotain ja toimitamme sitten lisää myöhemmin sekä Euroopan parlamentille siis että neuvostolle – jotta voidaan helpottaa lainsäädäntömenettelyä. Meidän kantamme tämän päivän keskusteluun liittyen ensinnäkin pidän hyvin tärkeänä sitä, että voidaan todeta, että tämän kuulemisen toisessa osiossa molemmat asiantuntijat tulivat aivan selvästi samaan johtopäätökseen. Pidettäköön tämä nyt mielessä. Molemmat sanoivat, että yhteisen eurooppalaisen kauppalain määräykset pitävät yllä ihan yhtä korkea kuluttajasuojan tasoa kuin direktiivissä. Tämä on tärkeä johtopäätös, joka on nyt pidettävä mielessä. Sitten vielä muutama pieni seikka, jotka liittyvät niihin määräyksiin, joissa jäsenvaltioilla on vähän pelivaraa yksi asia, jonka mukaan voidaan kieltää maksujen toteuttaminen tämän peruuttamisoikeuskauden aikana. Ainoastaan Ranskaa tämä koski. Ainoastaan sopimuksesta, jotka solmita muualla kuin toimipaikassa. Muuten, todettakoon, että yhteinen eurooppalainen kauppalaki liittyy rajat sopimuksiin ja tämä ei ole sillä mitenkään merkittävä asia. Sitten toinen tuo summa, kynnysarvo 50 euroa sanotaan kuluttajasuojadirektiivissä jäsenvaltioiden sallita menemään sen alle. Me tarvitsemme jonkinlaisen kynnysarvon yhteisen eurooppaisen kauppalakiin ja otimme sen summan, jonka lainsäätäjä on hyväksynyt, tuon 50 euroa. Joten tästä ei voida oikeastaan syytellä meitä on jäsenvaltioita, jotka haluavat alhaisemman summan. Jotkut eivät halua kynnysarvo ollenkaan, mutta me otimme sen kynnysarvon, joka on hyväksytty eurooppaisten lainsäätäjien puolelta. Mutta tärkeän keskustelun jälkeen todeta, että eroa ei ole. No miten tämä nyt sitten arvioidaan? Tässä on eroja. Sanottiin, että ei ole eli mitään lisäarvoa, kuten herra Werner sanoi, ja Bellinghausen viittasi sitten kuluttajan asemaan. Tämä palaa teidänkin kysymykseen, herra puheenjohtaja. Mikä tässä on lisäarvo? Jos katsotaan ainoastaan tuota peruttamisoikeuden lukua, niin lisäarvoa ei siellä ole. Sitä me emme ole koskaan esittäneetkään, vaan me olemme aina johdonmukaisesti sanoneet, että me otimme sen, mikä on kuluttajasuojadirektiivissä ja yksi yhteen sisällyttäneet sen yhteisen eurooppalaiseen kauppalakiin lisäarvo näillä puheenjohtajan näissä kolmessa osiossa, jotka on täysin harmonisoitu. Tieto ennen sopimuksen solmimista, peruuttamisoikeus ja riskiin liittyvät kysymykset. Ne on otettu sinne mukaan yhteisen eurooppalaisen kauppalakiin, mutta siellä on kymmenen muutakin asiaa otettu täysin mukaan joiden kautta tarjotaan yhtenäistä kauppalakia. Tässä on lisäarvoa ja tämä on kaikki korkealla kuluttajasuojatasolla. Lisäarvoa kuluttajille, ei ainoastaan taloudelliset edut, mutta myös tuo oikeudellinen suoja kuluttajien osalta. Ja sitten siihen, mitä otitte esiin laajemmin keskustelussa, herra puheenjohtaja, vaihtoehdot. Lyhyesti en ehkä aluksi riittävän selkeästi sanonut, mikä on kantamme mallisopimuksiin. Ajatus on seuraavanlainen. Yhteinen eurooppalainen kauppalaki on yhtenäinen oikeusperusta. Yksi laki, jonka pohjalta yrittäjät voivat myydä tuotteitaan. Mutta totta kai sitä on sopeutettava. Sopeutettava yksittäisiin sopimuksiin. Tämä on siinä ajatus. Ajatuksena se, että sanotaan, että komissio yhdessä – sidosryhmien edustajien kanssa kehittelee mallisopimuksia. Tämä liittyy edustaja Wallisin tekemään ehdotukseen. Nämä sitten julkaistaan netissä ja kun PK-yritys sitten haluaa valita yhteisen eurooppalaisen kauppalain oikeusperustaksi, yritys voi sen valita ja samalla sitten valita mallisopimuksen, joka on netissä käytössä – ja se soveltuu silloin yhteisen eurooppalaisen kauppalakiin ja yritys voi olla varma siitä, että tämä mallisopimus hyväksytään kaikissa EUn jäsenvaltioissa. Muut mallisopimukset, jotka liittyvät kansalliseen lakiin tai kuluttajasuojadirektiiviin, eivät ole tällaisia. PK-yritys voi ainoastaan meidän kehittelemiemme mallisopimusten pohjalta olla varma siitä, että nämä mallisopimukset tunnustetaan kaikissa EU-maissa. Kuluttajasuojadirektiivin täytäntöönpanosta, herra puheenjohtaja, puhuitte. Totta kai me käytämme resursseja siihen, että huolehditaan täytäntöönpanosta kuluttajasuojadirektiivin osalta. 5. lokakuuta on workshop, jossa on jäsenvaltiot läsnä ja silloin keskustelemme ja haluamme turvata sen, että direktiiviä täytäntöön pannaan yhtenäisellä tapaa. Totta kai komissiolle on hyvin tärkeää huolehtia tästä työstä. Sitä ei voi kyseenalaistaa, mutta johtopäätöksen omaisesti myös laajempaan kysymykseenne tässä. Professori Stoik Bellinghauser sanovat, että tässä on komission ehdotus, pöydällä komission ehdotuksessa luvata molemmille osapuolille sekä myyjille että kuluttajille taloudellisia etuja. Huolehditaan korkeasta kuluttajasuojan tasosta ja tässä annetaan myös valinnan mahdollisuus. Sopimusosapuolet voivat päättää, hyväksyvätkö sen vai eivät. Mutta nyt on varmasti hyvä keskustella tästä ehdotuksesta ja ja puhua sitten eduista ja haitoista tämän ehdotuksen yhteydessä ja sitten sen pohjalta eurooppalainen lainsäätäjä voi sitten päättää, mitä haluaa hyväksyä lainsäädäntönä ja minkälaisia vaikutuksia sillä on sitten kuluttajan asemaan ja yritysten. Kiitos paljon puheenjohtaja. Well, thank you very much indeed, Mr. Paljon kiitoksia, herra Steinmeier hyödyllisestä panoksesta koko keskustelun. Aina puheenvuoro ensiksi herra Maijerille ja sitten rouva Lovalle. Voisitteko tehdä se muutamassa minuutissa? Jäädään kysyyn. Kiitoksia. Niin, yhteenvetona. Yleensä on niin, että jollain on jotain kivaa, haluaa myydä sitä ja sanoa, että myyn sen vaikka 120 eurolla. No, joku on kiinnostunut tästä tuotteesta, ja suostuu maksamaan hinnan ja ostaa sen. Ja näin sitten käy kaikissa maissa miljoonia kertoja ja useimmissa tapauksissa ei ole mitään ongelmia. Toinen loimittaa tuotteen ja toinen maksaa. No sitten katsomme, että nämä liittyvät oikeusjärjestelmiin ja että tästä voi olla kielteisiä vaikutuksia. Meidän täytyy muistaa tärkeimmät asiat. Eli ratkaisevaa se, että yleensä voidaan myydä tavaroita. Ja kun kyse on rajat ylittävän kaupan ongelmista, niin niihin täytyy ensin puuttua ja katsoa sitten seuraamuksia. No, kaikki teistä voivat kokeilla, jos menette nettiin, tilaatte jonkun tavallisen tuotteen, vaikka 120 eurolla, ja sitten kun teette sopimuksen ja katsotte, että toimitusmaa on Saksa, niin yleensä ei mitään ongelmia ole, oli tuote sitten mistä hyvänsä. Sitten kokeilette samaa ja annatte viisi esimerkiksi uuden jäsenvaltion nimeä EU-sta, niin sitten jos siellä on viisi eni maata, niin viisi kertaa saatte vastaukseksi ei. Tämä on kokemukseni, koska myyjät eivät halua toimittaa näihin maihin. No he eivät ole varmoja, sitten mitä tapahtuu, jos tuote on rikki tai jos maksua ei suoriteta. Nämä ovat faktoja. Eli miten tähän voidaan puuttua? Ei niin, että abstraktiksi sanotaan, että tarvitaan enemmän kuluttajasuojaa tai lisää direktiivejä, tai meillä on jo tämä kuluttajasuojadirektiivi, vaan meidän täytyy nyt puuttua näihin ongelmiin. Meidän täytyy rakentaa jotain, jotta Euroopan alueella myyjät voivat myydä tuotteitaan muihin maihin. Eli tarvitaan oikeusvarmuutta tässä tilanteessa. Mehän haluamme nyt harmonisoida lainsäädäntöä, eli meidän täytyy nyt miettiä jotain vaihtoehtoista ja puuttua näihin yksityiskohtiin. Täällä nyt katsottiin, kuinka paljon lakeja on myynnin ja kuluttajasuojan osalta sisämarkkinoilla, ja sitten kysytään PK-yritykseltä, tunnetteko te nämä säännöt, niin yleensä ja sanot, että ei aavistustakaan näistä asioista. Ja kun jokin ei kauppasopimuksissa toimi, jos katsotaan vaikka Saksaa tai muita maita, kun katsotaan peruslainsäädäntöä, niin sieltähän aika nopeasti löytyy ratkaisut. No ehkä yhdistyneessä kuningaskunnassa on sitten vähän eri tilanne. Ja voimme yrittää tähän suuntaan edetä tällä ehdotuksella. Eli jos joku nyt tällä hetkellä, kun katsotaan näitä lakeja, ei halua myydä ulkomaille, niin sitten heille tarjotaan toista vapaaehtoista vaihtoehtoa. Ja sitten katsotaan, toimiiko se. Jos se ei toimi, niin sitten se voidaan poistaa, eikä tapahdu mitään, koska kaikki muut, kaikki muut lait pysyvät samoina. Ei niitä tämän takia poiteta, poisteta tai muuteta, vaan päinvastoin. Eli nyt tässä annetaan yksi lisä mahdollisuus myyjille ja ostajille ja mistään muusta tässä ei ole kyse. Eli jos tämä ei sitten toimi, niin se voidaan poistaa. Ja sitten vielä tämä kalenteri, josta juuri puhuttiin, ja meillähän on kansallisten parlamenttien kanssa kuuleminen, oikeudellisten asioiden valiokunta, vastuuvaliokunta, ja 5. joulukuuta on sitten ylimääräinen kuuleminen, jonka EPP järjestää, ja tammikuussa – on sitten sisämarkkinavaliokunnan mietintö valmis. Ja sitten on vaikutusten arviointi ja oikeudellisen asioiden valiokunta on vastuuvaliokunta. Eli silloin vain järjestetään oma kuuleminen ja siellä voidaan sitten esittää Gebhardin muita kysymyksiä. On ihan järkevää, että parlamentilla on omat vaikutusten arvioinnit ja että voimme tarkistaa nämä asiat vielä kertaalleen. Eli tämä siis menettelyistä. Ja mielestäni tänäinen kuuleminen oli erittäin kiintoisa. Täällä oli erilaisia kantoja, mutta uskon, että jos katsomme perusasioita, niin kannat eivät ole kovinkaan kaukana toisistaan. Me haluamme sisämarkkinoita, haluamme, haluamme kuluttajansuojaa, me haluamme, että etäkauppa maksuu, että myyjät voivat myydä ja että ostavat voivat ostaa. Ja henkilökohtaisesti katson, että tämä vaihtoehtoinen oikeus on mahdollisuus testata Euroopan tasolla, miten toimisi yhtenäinen lainsäädäntö. Ja sitten katsotaan näitä pariakymmentä, kolmekymmentä direktiiviä. Eli meidän pitää tehdä tästä yksi paketti ja katsoa, millä tavalla kuluttajasääntöjä sitten voidaan muokata. Ja jos tämä onnistuu, niin olemme tehneet jotain hyvää, ja jos emme, niin sitten mietimme jotain muuta. Kiitos. Uh, well, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia tuosta yhteenvedosta ja si- siitä, että esitit suunnitelmia tulevaisuudeksi. Se oli oikein hyödyllistä. Rava Senelova, paljon kiitoksia puheenjohtaja. Keskustelut ovat nyt alkamassa. Haluan esittää hyvin täsmällisiä loppukommentteja. Pyrin tarttumaan johonkin kysymyksiin, joita keskustelussa on tullut esille. Tulen myös puhumaan niistä kysymyksistä, joita tulemme esittämään koskien vaikutusarviointia. Joku puhui tässä järjestelmästä, jolla ei ole mitään historian taakkaa kannettavanaan. Jos tämä historiallinen taakka on kuluttajansuojan taso, joka on saavutettu ajan myötä jäsenvaltiossa on kysymys on, parantaako tuo konsepti yritysten luottamusta tai kuluttajan luottamusta oli vain tässä. Sitten kysymyksiä oli kustannuksista ja kuluttajien luottamuksesta. Ja siihen liittyviä lukuja esitettiin koskien, koskien valitusarvioita ollaan englanniksi. transaktiokustannuksista kustannuksista tämän vaikutusarvio. Terveystarkoituksessa pitäisi järjestää kysymys, josko liiketoimintakustannusten arviointi perustuu yritysten oikeudellisiin velvollisuuksiin, milloin yritykset artiklan 6 mukaisia päätöksiä tekevät. Onko vaikutusarviossa otettu huomioon se, että monet yritykset, jotka myyvät kuluttajille rajat ylittävästi, käyttävät äh, sijaintimaansa lainsäädäntöä, eivätkä siis sopeuta sopimusehtoja kaikkiin enitenmäten tilanteisiin, joiden myyvät. Mitä vaikutuksia tällä on kustannusmallilla? Sitten, onko komissio ottanut huomioon dataa siitä, miten nämä ekvivalenssi tekstit Rooma 1 artiklassa 6, miten niitä käytännössä sovelletaan? Ja mitä näillä vastaavuus testeillä on. Ja vaikutusarvioinnissa niin ei ole ottanut huomioon kuluttaja, vaikka tässä on otettu äh, kuluttajilta silloin toinen mikrofoni päällä tulkit, hänen tuskin kuuluvat huonosti, mitä puhutaan. Pitäisikö e-kauppa ottaa huomioon myös transaktiokustannuksissa? Kuluttajan luottamuksen suhteen Kysymykset ovat seuraavat. Käytetäänkö vaikutusarvioinnissa dataa, jossa oletetaan, että kuluttajat ovat perillä oikeuksia, jotka liittyvät kuluttajakiin ja erityisesti ää, eurooppalaisen, yleiseurooppalaisen kauppalakiin. Tietävätkö vastaajat, että sitten silloin, kun myyjä päättää käyttää tätä lainsäädäntöä, kuluttaja suojelee heidän oman lainsäädäntö tietyissä oloissa. Ja sitten, miten yritysten kuluttajilla tapahtuva etämyynti, miten siinä yleinen eurooppalainen kauppalaki vaikuttaa kuluttajan luottamukseen. Good. Well, I'd like to, uh, to... Kiitos. Haluaisin lopettaa kuulemisen kiittämällä viittä asiantuntijaa. Halusin, halusimme varmaan antaa uploadit kaikille. Ja toivotamme Evelyn te hyvää terveyttä ja toivomista. Ja kiitän häntä ja Maijaria, että he ovat sihteeristämme tiimin kanssa ja komission kanssa tämän kuulemisen Stauenmaierin kanssa järjestänyt tämän kuulemisen. Tämä on malli kuuleminen siinä, että me käsittelemme kysymyksiä jossain määrin syvällisesti. Me saimme vähän suuntimia. Emme ehkä ole samaa mieltä, mutta meillä oli vähän laajempia johtopäätökset nyt edessämme. Kiitos siitä. Meillä on vielä yksi asia esityslistalla. Ei ole täällä Bastoshan paikalla, mutta pidetään pari minuutin tauko, kun huone tyhjenee. Vaikka Bastoshilla on erittäin kiinnostava aihe. Kaikki ovat ehkä tänne jää. Mm, vain minuutti tai pari vahdivaihtoon ja sitten keskustellaan tarkistuksesta. Kiitos tuostanne kuulemisen. So, ladies and gentlemen, I think we... herrat, pitäisi varmaan aloittaa. Päivän viimeisen kohdan käsittely. Varjoesittelijät ovat paikallaan. Joten siirrytään eteenpäin. Nyt käsittelemme kompromissin tarkistuksia joiden parissa Rava Bastos ja varjoesittelijät ovat työskennelleet liittyen hänen mietintöönsä, joka liittyy komission julkaisemaan Euroopan kansalaisten yrityksen 20 suurimpaan sisämarkkinoiden toimintaan liittyvään huolenaiheeseen. Tämä liittyy komis- valiokuntamehdotukseen ja greg mietintöön joka sai paljon tukea. Meillä on vahvat mielipiteemme tästä ja tiedämme, että muilla valiokunnilla on myös ollut hyödyllistä syötettä jotka olette yhdistäneet. Kuusi valiokuntaa, kun tässä on ollut mukana keskustelussa. Eli tämä on hyvä merkki siitä, että muutkin kollegat ovat kuunnelleet tätä. Kuunnelleet meitä. No, Bastos voi nyt käsitellä kompromissitarkistuksia, ne on kaikille jaettu. Sitten pyydän varjoesittelijältä herra Repoa on vähän minun, ei ole ihan minun näkyvillä vähän poikkeuksessa paikassa. Tehdään Repo ja Manders, käsit, Manders sitten myöskin, kun hän palaa. Rulle paikalla. Mä paikalla, on paikalla. Tejong ei ole paikalla. Meillä on Mario esittelyt hyvin e- edustettuna. Vastus, esittelisitkö kompromissinne? Obrigada, Sr. Presidente. É um gosto estar aqui a dar conta. Kiitoksia, on nyt ilo olla täällä ja kertoa neuvotteluidemme tuloksesta varjoesittelyiden kanssa. Me sovimme kompromissitarkistuksesta ja katoimme näin 82 tarkistusta, joita tähän mietintöön on tehty. Ja tämä on ihan perusteltu tämä mietintö, koska on vielä suuri kuilu sen välillä, mitä yrityksillä ja kansalaisilla on, ja millä tavalla sitten sisämarkkinat todellisuudessa toimivat. Ja kansalaisten huolenaiheet liittyvät hyvin laajan kirjoon eri asioita, kuten eläkkeiden siirrettävyyteen, terveyskustannuksiin, digitaaliseen kuiluun, pankkikuluihin, arvonlisäveroon, energiakustannuksiin, joten voitte kuvitella, että on hyvin, laisia, hyvin erilaisia huolenaiheita joita on otettu esille komission tiedonannossa, ja niistä on sitten laadittu 20 huolenaiheen lista, jotta saisimme toimielimiltä vastauksia, erityisesti nyt sitten parlamentilta. Me puutumme tiettyihin näihin puutteisiin ja kuiluihin, joita on olemassa. Ja erityisesti otimme esille sen, että tietoa ei ole riittävästi eikä myöskään näkyvyyttä, kun kyse on lainsäädännöstä. Ja myöskin on puutteita toimielimissämme. Toimielimet eivät ole vastanneet kansalaisten odotuksiin oikealla tavalla. Eli mietinnössä on nyt keskitytty lähinnä hallintokysymyksiin. Niillä on suuri merkitys kansalaisille ja yrityksille ympäri Eurooppaa. Ja kuten puheenjohtaja totesi, monet valiokunnat olivat mukana laatimassa tätä mietintöä. Saimme tietoa ja lausuntoja monenlaisista lähteistä, joista oli paljon hyötyä. Ja me olemme sitten ottaneet ne mukaan mietintöön, jota nyt sitten käsitellään huomista äänestystä silmällä pitäen. Kompromissitarkistukset eivät ole kovin monimutkaisia tai kiistanalaisia, ja niissä on ehdotettu erilaisia ratkaisuja näihin, näihin kansalaisten 20 huolenaiheeseen, ja haluaisin kiittää kaikkia kollegoita heidän avomielisyydestään, kompromissivalmiudestaan ja yhteistyökyvystään, jonka avulla mietintöä saatiin parannettua. Eli meillä on siis 15 kompromissitarkistusta, jotka käyn nyt läpi. Eli yritämme nyt kattaa kaikki lausunnot muista valiokunnista, joilla on jotain sanottavaa näistä asioista. Eli haluamme varmistaa, että mietintö on mahdollisimman johdonmukainen ja hyödyllinen kuin mahdollista. Ja ainoastaan yhdestä kompromissista ollaan eri mieltä. Eli vihreät ja vihreiden varjoesittelijä ja myöskin liberaalit eivät ole samaa mieltä kompromissitarkistuksesta viisi. Se liittyy kehittyy uusiin markkinoihin, joita voitaisiin sähköisellä kaupalla ja digitaalisilla markkinoilla avata. Mutta jos tätä nyt ei oteta huomioon, niin hyvin pitkälti on tukea kaikille näille kompromissitarkistuksille. Olemme muuttaneet alkuperäistä tekstiä sillä tavalla, että on voitu päästä eroon erimielisyyksistä, joita aikaisemmin oli. Ja nyt sitten katsomme voivatko poliittiset ryhmät meitä tukea. Ja ihan pari kohtaa vielä. Ensinnäkin tarkistus 22 De Jongilta. Se liittyy sanoihin emergence of. Ja sillä viitataan uusiin yrityksiin, joita syntyy, eikä yrityksiin, joita on jo olemassa ja varmasti kollegamme ei halunnut viitata kaikkiin eri yrityksiin, joita saattaa olla toimimassa epärehellisellä tavalla. Eli tässä puhutaan vain uusiin yrityksiin. Ja sitten tarkistus Correa Camposilta, 78 tarkistus. Eli Euroopan parlamentin pitäisi testata lainsäädäntöä. Ja tässä pitää vähän sananmuotoa muuttoon. Englanninkielisessä versiossa ei ollut mitään järkeä. Eli nyt siinä sitten lukee, että komissiota pyydetään panemaan täytäntöön tai oikeastaan toimittamaan uusi lainsäädäntö sähköisen kaupankäynnin testiin. Eli tätä sanamuoto on muutettu ja tämä on siis Koreide Campusin mietintö, äh, tarkistus. Tietysti haluaisin myöskin kiittää teknistä henkilöstöä, neuvonantajia ja valiokunnan sihteeristöä ja EPPn henkilöstöä, joiden avulla olemme muokanneet tekstin uuteen uskoon ja laatineet nämä kompromissitarkistukset, koska olemme saaneet aikaan yksinkertaisen, mutta hyvän rakenteen, joka on nyt paljon ymmärrettävämpi. Nyt voimme puuttua tähän kysymykseen, joka liittyy Euroopan kansalaisten 20 huolenaiheeseen sisämarkkinoiden toiminnan suhteen. Ja olemme keskittyneet todellisiin kysymyksiin, jotka eurooppalaisia huolestuttavat. Meillä on tiettyjä ehdotuksia, joita on tulossa, kuten digitaalinen allekirjoitus, julkiset sopimukset ja sähköinen kaupankäynti. Ja niistä, ne tulevat olemaan varmasti tulevaisuudessa tärkeitä. Ja haluaisin kiittää kaikkia, jotka ovat olleet mukana parantamassa mietintöä ja jotka ovat olleet vaikuttamassa kompromissitarkistuksiin. Ja vielä haluaisin kiittää varjoesittelijöitä eri valiokunnista. Mielestäni olemme päässeet päätavoitteeseemme, eli meillä on nyt yksinkertainen ja kattava mietintö, jossa on isketty asian ytimeen. Tämä on tärkeä virstanpylväs. Meillä on nyt sisämarkkinat ollut 20 vuotta ja keskustelemme tästä pian sitten Brysselissä. Ja tästä puhutaan sitten lokakuun Strasbourgin täysistuntoviikolla. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin, joita kollegoilla saattaa olla, jos teillä on asioita, joihin haluatte selvityksiä liittyen näihin kompromissitarkistuksiin. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja kiitos, että olet koordinoinut niin monimutkaista asiakokonaisuutta. Olen iloinen, että tähän ostetaan huomiota niin paljon. Repo ensin sitten McClarkin ja sitten Ruule, haluatko kommentoida? Selvä. Joku muu vielä, Korede Campos. Ja Mandas kertoo, että hän tulee tänne vielä. Ja Bastos. Niin puheenjohtaja, yksi asia vielä, jonka unohdin sanoa. Kollegamme Rochefort poikkeuksellisesti, oli poikkeuksellisen yhteistyöhaluinen. Hän veti seitsemän tarkistustaan pois 79, 80, 81 ja 89 asti. Eli tällä tavalla työmme helpottui hyvin paljon. Haluaisin erityisesti häntä kiittää tästä. Valitetaan tuo viesti, hän palaa. Herra Repo seuraavaksi. SND-ryhmästä Repo. Arvoisa puheenjohtaja, haluan myös kiittää eh, Rova Bastosia yhteistyöstä tässä, tämän tärkeän mietinnön laatimisessa. Minun ei tarvinnut vetää yhtään tarkistusta pois, mutta aivan erityisen tyytyväinen olen myös näihin kompromisseihin, joihin ryhmämme voi myös, myös sitoutua ja, ja, ja näin tulemme toimimaan. Kiitos vielä. Kiitos. Um, who's next then? Uh... Kukas sitten? Ole? Me tuemme kompromisseja, olemme tyytyväisiä kompromisseihin. Kiitokset hyvästä yhteistyöstä. Gosh, we all, we all sound very similar today. Um, again, I'd like to thank the rapporteur. Kuulostamme hyvin samanlaiselta tänään. Kiitän esittelijää, että hän on hyvin ottanut esittelijät mukaan. Tein useamman tarkistuksen, jonka tarkoitus oli vahvistaa tätä IMO-järjestelmän e vahvistamista, nuorten ihmisten työllistämisen lisäämistä ja e-kauppaa halusin tässä esille. Ja pidän tärkeänä, että me ylisäätele niin, että meillä on selkeät kohteet, jotka tuottavat lisäarvoa. Joten halusin painottaa tätä parempaa säätelyä, pk-yritystestiä ja johdonmukaista soveltamista. Ja voin iloisesti vahvistaa, että tuen kompromissitarkistuksia ja toivottavasti komissio kuuntelee valiokuntaamme. Very much. Uh, Professor Correa de Campos. Obrigado, Presidente. Queria... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin onnitella Bastosia tästä erinomaisesta työstä, kuten muutkin kollegat juuri vahvistivat. Olen myöskin samaa mieltä näistä uusista sananmuodoista. Tarkistus 68 esimerkiksi. Ja ottaisin myöskin esille sen, että tämä työ on erittäin tärkeää. Nyt puhutaan 20 vuoden työstä sisämarkkinoilla. Ja tämä on tärkeä saavutus. Kompromistarkistuksessa viisi ensinnäkin meidän täytyy pitää tämä lause ja standardisoidun eurooppalaisen mallisopimuksen laatiminen. Koska nämä ovat nimenomaan aiheita, joita käsiteltiin tämän iltapäiväisessä keskustelussa ja se on merkittävä periaate. Mutta tietenkin tämä riippuu siitä, miten asioista neuvotellaan ja esittelijän pitää muistaa tämä, kun hän jatkaa neuvotteluita. Hyvä. Haluatko joku vielä puhua? Komission edustaja on täällä. Hän on ollut monta kertaa valiokunnassa ja hän voi sanoa pari sanaa, jos haluaa. No, you're not connected. I am. You are no, not. I am. Okay. Uh, no, I just... No nyt. Niin. Minäkin sen kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että he ovat niin kiinnostuneita tästä aiheesta, kuten huomaatte, olemme kuulleet laajalti ihmisiä ja yhtenäismarkkina viikon aikana kuulemiset jatkuvat, eli tämä tarina jatkuu. Me käydämme, käytämme edelleen mahdollisuutta saada kansalaisilta ajatuksia. Kiitokset, että saimme niin lämpimän vastaanoton Euroopan parlamentin puolelta. Työ jatkuu. Kiitos. Thank you very much. Paljon kiitoksia näistä ehdotuksista äänestetään huomenna kello 10. Kokous alkaa noin, koska 9.10 käytämme kokoussalia työskennelleksemme julkishankintadirektiivin kanssa suljettujen takana. Joten odotan tapaavani teidät kello 10. Muistan teitä siitä, että meillä on uusi newsletter, uutiskirja. Jos teillä ei ole vielä, niin Poimikaa sitä, jos haluatte tilata sen sähköpostilokeronne, niin tehkää niin. Kiitän pastosia ja varjastelijoita kovasti. Joten odotan myönteistä äänestystä tästä huomenna. Ja pidetään huoli, että meillä on hyvä keskustelu tästä täysistuntosalissa, koska tämä on hyvin tärkeää kaikille eurooppalaisille. Pyydämme tätä poliittista ryhmältä. Paljon kiitoksia että tulette tänä iltapäivänä tänne. Odotan tapaavani teidät kello 10 huomenna.